niin, sen takia aina luullaan, että kaikki luulevat, että kreikkalaiset vain makaavat rannalla, mutta ei se nyt ihan niin ole. Niin, äh, pitäisi varmaan aloittaa kokous ymmärtääkseni. Muita ei nyt ole tulossa paikalle. Aika yllättävää, koska tämähän on vi- viimeinen kerta, kun käsittelemme näitä mietintöjä. On tärkeää, että tässä nyt kuunnellaan tätä keskustelua. Meidän täytyy meidän täytyy päättää nämä mietinnöt, jotka liittyvät niihin tällä hetkellä käynnissä olevien asetusneuvotteluihin. Ja muutamat asiat vielä vaativat vähän lisää työstämistä, koska ne ovat näitä horisontaalisia asioita. Ja, ja sitten vaikka tässä keskustellaan näistä johdantosan kappaleista, niin nämä, niin me olemme siis päättäneet neuvottelut Euroopan aluekehitysrahastosta ja kohesiorahastosta. Ja sitten tästä ETCstä ja ETGCstä. Ja sitten meillä on näitä muita korjauksia, kunnes sitten päätämme keskustelun tähän liittyvästä asetuksesta. Me aloitamme tällä, tällä Lambertin esityksestä eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännöt sekä asetuksen, siihen liittyvän asetuksen kumoaminen. Round, um... Niin, katselin tässä ympärilleni. Um, ähm, esittelijät, varjoesittelijät Konstanza äh, ja minä, me olemme todellakin hyvin lähellä toisiamme. Ja äh, usein tarvitaan äh, kärsivällisyyttä, koska viime kerralla kun kerroimme teille, että meillä oli useita, useita osia auki sieltä, mutta vaikka ne tarvittu, että saatiin tämä päätöksen, joten tosiaankin voi esittää myönteistä palautetta komissiosta, joka auttoi meitä ja stimuloi meitä ehkä me tarvitsemme eh, tosiaan tämän säädetyn tekstin. Eh, ja sitten eh, neuvosto vaihtoi neuvottelijaa ja tämä oli todella suuri virhe. Edustaja oli todellakin hallinnoitsija. Ei tällaista pitäisi tehdä. Sitten Ja tietenkin se voi tuoda ihan nämä muutoksia tuohon äh, ilmapiiriinkin. Irlanti halusi varmasti puheenjohtajakaudellaansa äh, enemmän aikaan kuin alun perin. Eli tässä on nyt edistystä tapahtunut. Me valmistaudumme siis äänestyksiin heinäkuussa ja me voimme keskustella myös yksityiskohtaisemmin, mutta kaiken kaikkiaan näkemys on se, että kaikki luvut on avattu ja useita on jo suljettu ja joissakin on hyvin rajallinen määrä, määrä sellaisia kohtia, jotka pitää viedä päätökseen. Ja ne, missä ei ole vielä viety pää, päätökseen. Me pitäydymme meidän valtuutuksessamme ja siitä, niistä saamme heinäkuussa äänestyslistan. Mutta jos katsotaan nyt kaikkia näitä kohtia, niin 90 prosenttia artikloista on jo saanut siunauksen. Me olemme erittäin tyytyväisiä. Tämä asetus, joka liittyy kohesiorahastoon. Siinäkin mennään eteenpäin ja me olemme rinta rinnan tässä. Tässä on useita asetuksia, joista voidaan säätä, äänestää tässä valiokunnassa. Ne ovat hyvin linjassa suhteessa toisiinsa. Ja itse asiassa me, kun puhutaan tästä yleisasetuksesta, me pyrimme pääsemään sopimukseen. Näistä viidestä osa asetuksesta, mutta loppuviimeksi meillä on päävastuu neuvotella esimerkiksi Euroopan sosiaalirahasto. Siellä on paljonkin avoimena olevia asioita, joista ei ole vielä sopimusta saatu. Ja me olemme myös me työllisyysvaliokunnan kanssa eri linjoilla. Meidän pitäisi miettiä, millä tavoin tätä asiaa hoidetaan. Meillä on selkeä, selkeä valtuutus neuvotteluihin, mutta miten saadaan luotua, ei ainoastaan tämä 25 prosenttia, mutta myös joustoa niissä jäsenvaltioissa, joissa neuvotteluja käydään. Niinpä neuvosto on sitä mieltä, että sitä ei voi hyväksyä tässä vaiheessa. Me, me yritämme tosiaan jatkaa näistä neuvotteluista alakohtaisissa asetuksissa. Ja sitten aivan nopeasti muutama kohta. Olen aivan varma, että Konstantse hoitelee sitten loput, kuten tavallisesti. Mutta nyt siis ne kohdat, jotka ovat pelissä. Ne, neljännessä sarakkeessa on tulokset yksityiskohtaisestikin, eli minä vain otan täältä poimintoja tärkeitä asioita ovat temaattiset aiheet. Kohesio 2.0, se on todellakin erilainen kuin me puhuimme paljon enemmän temaattista keskittymistä, aihekohtaista keskittymistä, mietelen EU 2020 ja kriisiä. Aivan pari seikkaa, joista ei ole päästy sopimukseen. Me olemme tyytyväisiä siitä, että Useimmat 11 tavoitteesta ovat saaneet siunauksen ja niistä on sovittu tavoite 6. Me haluamme suojata ympäristöä ja säilyttää sitä. Me haluamme, että sana preserve säilyttää, ne tulee lisäksi tänne tekstiin. verkostot, infrastruktuurit, rajat ylittävät puuttuvat lenkit ja pullonkaulat, näistä täytyy löytää kompromissi. Täytyy ottaa huomioon parlamentin näkö. Siinä ei ole vielä tarkkaa muotoiluakaan kaikkien sidosryhmien osalta. Nämä ovat sellaisia asioita, joita saatamme saada läpi. Eli nämä eh, temaattisista tavoitteista, tämä on aivan eh, sillä linjalla kuin mitä me olemme sopineet sosiaalirahastosta ja eh, aluekehitysrahastosta. Niin sopimusta ei vielä olla saatu kaikista näkyvimmistä osista tässä asiassa parlamentilla on tietysti omat tavoitteensa. Ja kyse on sellaisista välineistä, että ne ovat maiden sisällä ikään kuin kysyntäjohteisia koskien kaupunkeja ja alueita. Vielä näissä on joustoa, joustovaraa ja korkean tason kolmikantaneuvotteluissa komission neuvoston kanssa asiaa voidaan vielä selkeyttää. Meillä on Andorin kanssa komission jäsen Haanin kanssa myös kokous tulossa ja he antavat ehdotuksiaan. Me pyydämme, että lasketaan uudestaan näiden ehdotusten vaikutukset ja katsotaan, että saadaan äh, sellainen äh, järjestelmä, jossa saa palkion mm, joustavuudesta. Eli aluekehitys on äh, hyvin tärkeää, siinä on saatu sopimus ja me olemme saaneet lisää tukea ja joustoa yhteisjohtoisille paikalliskehityshankkeille. Tässä tulee tukea useasta rahastosta ja myös joustoa on tulossa. Tämä on otettu päätökseen ja siinä on nämä mahdollisuus, että rahoitus tulee EAKRstä, aluekehitysrahastosta, samoin kuin ähm, meri, merenkulkurahastosta. Viimeksi puhuin jo yhteisestä strategisesta puitteistosta. Jos nyt sitä tarkastelen tässä, niin – hyvin tehokasta toimintaa parlamentin puolelta. Me muotoilimme nämä liitteet parlamentin parlamentissa ja nyt se on siirtynyt neuvostoon. Hyvin tärkeä osio, jossa yhdistetään useita rahastoja ja myös sellaisia, jotka ovat ulkopuolella tämän asetuksen esimerkiksi horisonttia, ympäristöalan toimijat. Me siis mahdollistamme sen, me säädämme, mikä on tukikelpoista, miten näitä rahastoja voidaan käyttää. Tämä on olennainen kysymys ja neuvosto on ottanut tämän huomioon Koreperissä. Siinä oli joitakin teknisiä huomioita ja loppuviimeksi siinä on nähtävissä, että e, tässä yhteislainsäätäjä näkökulmasta meillä on hyvinkin paljon vaikutusvaltaa. Me käytimme riittävästi aikaa neuvotteluihin näistä ja konkreettisesti pystymme näkemään, että e, kansallisvaltiot ovat niin e, hajantuneet, jakaantuneet, siellä on myös kielteisiä ajatuksia ajatellen. Sitten on äh, paremman äh, rahan käytön äh, ryhmä ja, ja sitten vastakkainen ryhmä ja siellä pitää löytää paljon yhteistä vielä ja me voisimme valtuutuksellamme tehdä paljonkin töitä ja tätä kautta saisimme uuden tyyppisen järjestelmän nykyisen yksittäisrahoitusjärjestelmän sijaan. Sitten joitakin asioita vielä on auki, esimerkiksi tuensaajat, maksut. Meillä on siellä paljonkin artikloja, joista on saatu sopimus. Rahoituskysymykset, niissä on vielä paljon avoimia kysymyksiä turvaverkko alueille 2007-2013 phasing out alueille eristäytyneet alueet, miten tämä muotoillaan tarkalleen ottaen sitten yhteisrahoitustasojen määrääminen ja ennakkorahoitus, se on tärkeää tässä vaiheessa parlamentille. Ja rahoitusväline neuvottelut on viety päätökseen ajatellen siirtymäkauden säännöksiä, siellä on muutama kohta vielä auki. Eli mitä tulee meneillään oleviin asioihin, meillä on edelleenkin ö, vielä ensi viikko tai ensi viikkoon asti ö, mahdollisuus puuttua näihin mainitsemiini asioihin. Ö, tässä voidaan ö, yrittää saada neuvosto suostumaan. Ehkä voitte esittää jotakin Yleensä Konstanse ö, tietää kyllä, että ei, ei neuvostossa pelkästään miehiä ole. Ja sitten äh, tulee joku Konstantsen aivan tajanomainen ehdotus. Ehkä hän voi kertoa teille, miten se tapahtuu. Konstantsa kyllä tietää, että minä olen täällä. Pomo hän ei pyydä puheenvuoroa sinulta, vaan minulta, eikä tällaisia helposti saatavilla olevia voittoja kyllä ole enää, mutta saat puheenvuorot. Niin Viktorin kommenttihan oli, että kukaan ei ole täydellinen. Uh, to, to add uh, some remarks on... Lisään muutamia kommentteja tähän käsiteltyyn asiaan ihan vain tilastollisesti. 40 trilogia on järjestetty edelliset eh, trilogit eh, ovat näyttäneet, että olemme pystyneet ratkaisemaan tiettyjä ongelmia ja sellaisia kysymyksiä yhdessä puheenjohtajavaltioiden kanssa. Haluaisin sanoa saman asian kuin eh, Laura jo sanoi. Haluan kiittää neuvottelijoita, sihteeristöä, ja puheenjohtajaa on upea asia, että olemme näin lähekkään jopa vaikeina aikoina. Ja joskus hieman masentaa, ei ole hauska työskennellä näissä trilogeissa eh, Irlannin puheenjohtajavaltion kanssa, mutta eilen saimme kolme blokkia sinetöityä. Se vei kolme trilogiaa, kun esittelimme kokonaisen paketin puheenjohtajavaltiolle ja eilen saatoimme tämän päätökseen. Sitten voidaan, asia, sitten voidaan äänestää valiokunnassa nämä kolme blokkia kokonaisuutta, josta puhuin. Ensinnäkin on, on tämä tukikelpoisuus haluttiin riittävästi riittävän yksinkertaistetut toimenpiteet ilman, että poistetaan niitä varmistuksia, varmistajia, joita tähän tarvitaan. Lisäksi valiokunta on pyytänyt näitä ja näistä asioista oli tarpeen huolehtia. Me päätimme muun muassa, no minä nostan esille nyt kaikkien vaikeimmat kohdat ja muut kuuluvat sitten mandaattimme komission kanssa. Niihin oli helppohkoa löytää ratkaisu yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa, mutta nämä viimeisimmät kappaleet olivat kyllä varsin haastavia ja vei paljon aikaa saavuttaa yhteisymmärrys. 55.6 artikla Eli nämä tukikelpoiset kulut komission avulla. Kiitokset komissiolle. Pääsimme neuvoston kanssa tästä asiasta yhteisymmärryksen artiklaa 58.1b. Päätimme tukikelpoisista henkilöstökuluista. Tässä oli, tämä oli nousussa. Tämä auttaa alueita ja Tämä helpottaa keventämään hallinnollista taakkaa. Kohta 2, artikla 58. Tämä artikla koskee työtunteja ja henkilöstökuluja. Me kävimme pitkä pitkän keskustelun. Olimme sitä mieltä, että parlamentti oli sitä mieltä, että tässä voidaan käyttää kansallista lainsäädäntöä. Siihen, miten tässä lasketaan, en koskaan ymmärtänyt, miksi puheenjohtajavaltio halusi tähän tietyn luvun, ja loppujen lopuksi pääsemme ymmär- yhteisymmärrykseen siten, että otetaan tämä tuntimäärä EU-ssa 1700 tuntia risat. Se kuulostaa varsin yksinkertaiselta, mutta tämän seuraamus luvun mukaan ottaminen on se, että tässä on ylirahoittamista tietyissä jäsenvaltiossa ja tämä tulee nostamaan kysymyksen kysymyksiä, jotta saavutamme kompromissiin, otimme tämän luvun tähän mukaan ja näin päätimme. 3b artikla 59. Simon ei ole täällä. Tarkistus, joka tuli yhdeltä edustajalta se, että me haluamme tukea henkilöitä, jotka käyttävät Brownfield ja Greenfieldin sijaan, jotta tekevät jotain uutta, niin eh, tästä syystä johtuen päätimme, että lisätään aina 15 prosenttiin tällaisiin eh, eh, vanhoihin teollisuus, käyttämättömiin teollisuus, käyttökelvottomiin teollisuuskohteisiin on parempi, että teemme näin, kun että käytetään tällaisia teollisuusalueita. Sitten kansalliset arvonlisäverot. Tämä, tässä asiassa meillä oli hyvin vahva kanta ja me saimme tämän näkemyksemme läpi. 71, 1, 2, yritysten uudelleen sijoittuminen, kuten tiedätte. Tämä on hyvin poliittinen kohta Euroopan parlamentissa puheenjohtajan valtio hyväksyi valtionapusäännön jälkeen, että tuotantotoiminnan sijoittaminen Euroopan unionin ulkopuolelle kymmenen vuoden sisällä, niin tällöin rahastosta saadut varat tulee maksaa takaisin. Mielestäni tämä on erittäin suuri menestys onnistuminen Euroopan unionille, äh, parlamentille. Tämä ei koske pk-yrityksiä. Mielestäni tätä, tämän suhteen voidaan todellakin tuulettaa. Tämä on parlamentin suuri onnistuminen. Lopullinen tulos. Tiedätte, että viisi vuotta on pääsääntö ja kolme vuotta koskien pk-yrityksiä. Se on normaali sääntö. Ja kymmenen vuotta päätettiin sitten, jos siirretään Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. 114.1 kohta. Me kävimme pitkän keskustelun siitä, että valvonta oikeassa suhteessa, valvonnan suhteellisuudesta. Pääsimme loppujen lopuksi yhteisymmärrykseen siitä, että tässä lisättiin ilmoitettu valvontaa. Me kävimme pitkän keskustelun tästä. Uskon, että tässä on nyt oikea tasapaino molempien puolesta ja kiitos komissiolle siitä, että he auttavat meitä tämän asian kanssa. Seuraava kokonaisuus on seuranta ja arviointi. Yleisesti ottaen tässä me pyrimme ja onnistuimme lisäämään seurantaa kommenttien työskentelyä ja lisäsimme myös läpinäkyvyyttä ja selvensimme näitä jäsenvaltioiden raportointivastuita. Artikla 42 kohta 1, jossa pääsemme yhteisymmärrykseen mahdollisuudesta seurantakomitealle päättää, haluavatko he äänestysoikeuden ja mahdollisuuden jäsenille mm, tässä seurantakomiteassa. Me onnistuimme ja uskomme, että tämä on erittäin hyvä seurantakomitean komiteoiden työskentelylle ennen kaikkea kansalaisjärjestöjen työmarkkinaosapuolten jäsenille. Tämä on onnistunut ratkaisu 43 artiklan 3 kohtaa mahdollistimme sen, että seurantakomitea voi antaa näkemyksensä silloin, kun ohjelmia muutetaan. 44.8 täysi vuosittainen täytäntöpano kertomus on tällainen yleiskatsaus suurelle yleisölle. Nämä julkistetaan. Me mietimme äh, tässä puheenjohtajavaltio usein vastusti läpinäkyvyyttä ja tietojen tuomista yleisölle. Loppujen lopuksi me onnistumme, mutta joskus se oli kyllä todella vaikea saada äänemme kuuluviin. Öö, lisäksi lisäsimme, että erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota öö, esteettömyyteen ja öö, sosiaalisen inkluusion ja nuorisotyöllisyyden edistämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Tämä oli parlamentin puolelta tärkeä poliittinen kohta, johon me kiinnitämme huomiota. Lisäksi ö, taloustietojen välittäminen komissiolle nousi kahdesta kerrasta kolmen kertaan vuodessa. Tämä oli meille tärkeä kohta. Me olimme sitä mieltä, että varsinkin jos katsoo tätä ö, muutosbudjettia ja budjetti prosessia, niin tiedätte, että jäsenvaltiot ovat aina sitä mieltä, että heillä on oikeat luvut eikä komissiolla. Ja komissio ja parlamentti pyytävät enemmän varoja, sillä me tarvitsemme varoja maksuun. Aina tulee suurempia kiistoja. Nyt meillä on parempi pohja päätöksenteolle ja jäsenvaltiot eivät voi vastaisuudessa sanoi, että, heillä ei ole oikeit, että meillä ei ole oikeita lukuja tai komissiolla ei ole oikeita lukuja. Tiedot välitetään tammikuussa, kesäkuussa ja syyskuussa, muistaakseni. Tämä oli jälleen onnistuminen. Sitten oli parlamentaarinen tarkistus artiklaa 48 B-kohtaan sisältö on se, että tehdään tarkka arviointi, joka arvioi sitä, että vähennetään hallin edunsaajien, äh, tuensaajien hallinnollista taakkaa. Tämä on tärkeä artikla, sillä kaikki sanovat, että he haluavat vähentää äh, byrokratiaa, mutta se, että siirrytään sanoista tekoihin, niin niin ei aina välttämättä ole. Ja sitten kun pitää raportoida jälkikäteen suoritetusta toimista, niin sitten onkin vaikeampaa sanoa. Sanottiin, että halusimme vähentää äh, byrokratiaa, mutta sitten, äh, no näin ei kuitenkaan käynyt. Olen sitä mieltä, että tämä oli tärkeä kohta jäsenvaltiolle. Heidän pitää todellakin vähentää hallinnollista taakkaa. 101. Artiklassa luvassa jäsenvaltiolle lisää aikaa näitä, näiden kertomusten laatimiseen. Ja toki meidän piti myönnytys tehdä puheenjohtajavaltiolle. Sitten pyrimme mahdollisimman paljon tietoja välittämään politiikoista. Tämä on tärkeää niin läpinäkyvyyden kannalta, mutta myös sen takia, että saadaan nostettua tuotua julki hyviä politiikkoja ja että saadaan vaihtoa käytäntöjä mm, eri tuensaajien välillä. 1051b artiklassa luodaan yhteinen nettisivu eri ohjelmista ja hankkeista liittyen täytäntöönpanoon, ohjelmoimiseen ja muihin julkisiin kuulemistilanteisiin. tämä julkisuus on tässä erittäin tärkeä asia, läpinäkyvyys on tärkeä asia. Lisäksi halusimme lisätä läpinäkyvyyttä. Jäsenvaltiot joutuvat julkaiseman ohjelmista listan ja nämä tiedot päivitetään kuuden kuukauden välein siten, että ne ovat ajankohtaisella tasolla. Liite 6, 2e, päätimme, että joidenkin toimien, joistain toimista voidaan tehdä julkaista tietoja omilla nettisivuilla ö, laajasti puhutella EU-kielellä. Minä olen sitä mieltä, että irlantilaiset, koska he puhuvat englantia, eivät haluaisi harkita muuta laajasti puhuttua EU-kieltä. Irlantilaisillehan se on helppoa, heillä on laajasti puhuttu kieli. Otetaan vaikka Kreikka, Unkari, Viro, niin tilanne on toinen. Kreikassa vain harvat pystyvät lukemaan ja ymmärtävätkö he sitten tarkka luettuakaan, niin sitä en tiedä. Nämä nyt olivat esimerkkejä. Ja mielestäni näitä voitaisiin kääntää, että tämä olisi hyvä ajatus. Ja loppujen lopuksi me olemme sitten yhtä mieltä. Lisäksi liitteessä nostimme esille, että mikäli toimia rahoitetaan yhteisesti useasta eri ähm, rahastosta, niin nämä julkisuussäännökset koskevat kaikkia rahastoja, kuten nyt, vai viitataanko eurooppalaisiin rakenne- ja investointirahastoihin? No, me halusimme tähän nykyisen käytännön. Puheenjohtajavaltio ei ollut valmis tähän, joten no, nyt kävi näin. Öö, sitten tämä hallinnoiva viranomainen tiedottaa myös Euroopan parlamentin toimijoille. Nämä, tämä ei ollut mahdollista tätä, tätä European Information Pointteja ei saada tähän. Me emme ymmärrä, miksi tämä ei ollut mahdollista. Näin kuitenkin sovittiin ja parlamentaariset, no, parlamenttitietopisteet ovat tässä läsnä. Sitten neuvottelustrategiasta minä ehdotin jälleen kerran, että olisi neljä tällaista avointa kokonaisuutta blokkia, jotta voisimme päästä yhteisymmärrykseen. Joskus on helpompi löytää kompromissi, mikäli tässä tämä kokonaisuus on hieman suurempi. Jokaisessa blogissa on 6, 7, 8 kohtaa, joista ei ole päätetty tietyt kohdat. No, tämä on osa puheenjohtajavaltion strategiaa, kompromissit periaatteessa ovat pöydällä, mutta tätä halutaan käyttää neuvottelumateriaalina. Me seurasimme tätä ja nyt meillä on neljä blokkia, tekninen tuki, suuret hankkeet ja niin edelleen. Ja jälleen kerran me yritämme päästä pää- asiassa päätökseen seuraavassa trilogissa. Mikäli saamme asian päätökseen, voimme lisätä tämän, saada tämän äänestettäväksi valiokuntaan ja, ja voimme saada kenties kompromisseja esittelijöiltä. Tämä antaa meille mahdollisuuden siihen, että käsittelemme tämän kenties jo kesäkuussa. Toivottavasti tiettyjä kokonaisuuksia blokkeja saadaan sitten päätökseen mahdollisimman pian. Kenties tässä vaiheessa voisitte antaa meille tuemme sen suhteen, että saamme nämä blogit käsiteltyä ja voisimme sitten löytää kompromisseja näihin vaikeisiin jäljellä oleviin kohtiin. Kiitos paljon kaikille, jotka ovat tukeneet meitä. Me katsomme, mitä saamme aikaiseksi ensi kokouksessa. Kiitos paljon. Uh, dear colleagues, I... Hyvät kollegat, nyt aloitan keskustelun kysymysten esittämiä varten. Ja myös aluepolitiikan pääosaston varapääjohtaja on täällä paikalla. En voi kutsua teitä komission pääneuvottelijaksi, koska komissio ei tässä ole varsinainen neuvottelukumppani, mutta olette hyvin tärkeässä asemassa olleet tässä prosessissa. Olette, olette tässä tärkeänä henkilönä olleet mukana, joten jos teillä on kysymyksiä komissiolle, niin niitä voidaan myös tässä keskustelussa esittää. Joten nyt voidaan aloittaa keskustelu, kuka haluaisi käyttää puheenvuoron. En usko silmiäni, mutta tämä on ihan hyvä. Oji Blasak. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Aluksi haluaisin osoittaa kiitokseni neuvottelutiimillemme. Minäkin osallistuin useampaan trilogiin ja voin kertoa, että se oli todella kovaa työtä. Ja se, että näitä trilogia oli 40, jotka usein kestivät keskiyöhön saakka, niin tämä oli varsinainen urakka. Onnittelut tästä. Ja haluan kiittää myös komissiota. Komissio on toiminut hyvin rakentavana kumppanina tässä prosessissa. Yhteistyömme on ollut hyvää, mutta olen hieman epäileväinen näistä kohdista, joissa puhutaan temaattisesta keskittymisestä, koska tämähän on perusta, kun neuvotellaan kumppanuussopimuksesta, eikä ja, vaan, tätä vaan, ja temaattisista tavoitteista pitää päästä yksimielisyyteen ennen kuin voidaan ylipäätään puhua monista muista asioista. Ja sitten mitä tulee näiden ohjelmien jaottelusta, niin kaikki nämä edellyttävät temaattisista asioista sopimista etukäteen, joten tämä on meille kotiläksy, joka pitää muistaa. Kiitos. Onko muita kommentteja? Lambert? Yhdessä Konstantsan kanssa me olemme näitä asioita kyllä käsitelleet. Pari asiaa nostaisin kuitenkin esille tulevis, tuleviin keskusteluihin liittyen tämä, tämä performanssivaranto on hyvin kuuma neuvottelukysymys vieläkin, jos katsotaan miten näitä parhaita hankkeita pitäisi palkita, niin se on erittäin tulenarka prosessi ja ja jos sitten varoja saadaan, ne pistetään syrjään ja se johtaa toimiin sitten usein vasta tarkastelukauden ulkopuolella. Ja minä en ole mukana neuvottelutiimissä ja tämä on kyllä varsinainen kuuma peruna näissä neuvotteluissa ja kysymys nyt kuuluu, että miten tästä oikein pitäisi neuvotella. Tämä vain haluaisin tuoda esille keskusteluun, koska me olemme tehneet selväksi, että me haluamme pitäytyä mandaatissa, mutta toisaalta nämä monivuotisten rahoituskehysten laskelmat on nyt otettu tähän mukaan ihan sellaisenaan 5 prosenttia. Minä en ymmärrä miksi, eikö kyse ole pikemminkin 7 prosentista. Joten joku tässä nyt iloitsee, varmaankin Cameron, mutta hän on ihan väärä henkilö Joten no niin, sitten toinen juttu on juuri tämä makrotalouden ehdollisuus tai makrotaloudelliset ehdot. Ja aamulla tässä juuri, tästä juuri keskustelimme. Meillä on myös hyvin selkeä mandaatti tältä osin. Ja nämä ovat ne kaksi asiaa, joista pitää neuvotella ja katsotaan, minkälaiseen sopimukseen niistä päästään. Ja nämä ovat olen, olennainen osa pakettia. Ja ehkäpä nämä ovat sellaisia asioita, joista ei päästä yksimielisyyteen ennen kuin asiasta pitäisi äänestää heinäkuussa. Minä toivon, että olen väärässä, mutta tiedän, että jotkut tahot toivoisivat, että asiaa lykättäisiin mahdollisimman pitkälle jopa vuoden loppuun saakka. Mutta nämä nyt ovat nämä neuvottelujen kuumat perunat. Onko teillä mitään neuvoja antaa näiltä osin? Se olisi oikein hyvä. No, no more. Jos muita puheenvuoropyyntöjä hetkinen, kuka oli siellä ensimmäinen? Jan Albrecht ja sitten Elisabeth Schretter. Kiitoksia, pari huomiota. Ensinnäkin, aivan kuten Vlasak sanoi, me neuvottelutiiminä me odotamme päätöstä temaattisesta keskittymisestä. Joko se vahvistaa se mitä olemme jo tehneet, tai sitten se saattaa saada aikaan sen, että koko järjestelmä hajoaa. Me tarvitsemme sitä hyvin kiireesti, koska tämä on, ää, äh, tämä on äh, hyvin tiukan neuvottelutulosta ja se pitäisi sitten avata uudestaan. Se riippuu siitä, mitä, mikä malli loppuviimeksi hyväksytään meidän pitää olla tietoisia myös seurauksista, joita keskittymisellä on. Siellä oli joitakin blokkeja, en ole aivan varma niistä. Teoreettinen mahdollisuus, että muutetaan temaattisten tavoitteiden nimike loppujen lopuksi. Toivottavasti ei. Jos nyt siinä nimeä yritetään muuttaa, niin sittenhän me joudumme vain ansaan ja sitten lopuksi vielä, eh, niin kuin Lambert juuri sanoi, eh, tämä eh, varauma hyvin tärkeä tekijä minun käsittääkseni. Tämä tulosvaraus, se on ilman sitä 7 prosenttia ja ilman N plus kolmea koko järjestelmä, maksujärjestelmä, jota Eurooppa-neuvosto esitti, sehän tulee käsittelyyn, niin se ei ole toteutettavissa. Tai se on, mutta e, se on niin vaikea, ettei sitä voi kukaan e, soveltaa, joten siinä kyllä rahaa säästyy. Ja tämä ei ole mikään vitsi. Uskoisin, että tällaisella maksutasolla saattaa olla tarpeenkin. Ja sitten kun, jos katsotaan järjestelmän näkökulmasta, niin minä suhtaudun eh, epäilevästi näin korkeaan varaukseen, mutta kun puhutaan maksuista, niin minä eh, hyvin vastahakoisesti olisin vastaan. Jos nyt puhutaan koko järjestelmän eh, toteutettavuudesta, niin tämä on hyvin vaikeaa, jos katsotaan nyt 7 prosenttia maksuihin mahdollisesti, koska se olisi tämän kauden jälkeen. 21, 22 ja 3. Eli siinä siirrettäisiin ongelmaa vain myöhemmille vuosille. Elisabeth Schroeder. Elisabeth Schröter. Kiitos. Niin minäkin haluaisin vain täydentää tätä keskustelua Lambert viittasi jo näihin keskeisiin ongelmiin ja minä kyllä ymmärrän kollegoita, jotka ovat osallistuneet muihin dialogeihin tai trilogeihin. Ja minä olin Euroopan sosiaalirahastoa käsittelevässä trilogissa ja sekin etenee hankalasti ja se myös on edellytys monen muun asian etenemiselle, joten Ja meillä oli mahdollisuus tuon suunnitteluneuvotteluluvun hyväksymisen jälkeen kyproslaisten kanssa, niin siitähän jo olisi voitu neuvotella, mutta se on jäänyt pöytälaatikkoon tammikuusta alkaen, eli tätä ei ole vain aloitettu. Irlantilaiset ovat valinneet tällaisen hidastelutaktiikan ja tämä on ehkä ymmärrettävää, mutta eivät irlantilaiset voi koko tätä asian etenemistä blokata. Ja tosiaan näitä trilogeja on ollut siis 40, niin kyllähän nyt yhden tällaisen ähm, kokonaisuuden voi neuvotella. Kyllä se on ihan mahdollista. Meillä on tuloks, tuloksia ja meillä on, on hyvää edistystä ja me olimme suunnitelleet saavamme paketin loppuun jo toukokuun loppuun mennessä ja nyt ilmeneekin, että me olemme aika kaukana vielä tavoitteestamme. Ja minä haluaisin, ja tähän kuuluu nämä äsken mainitut kaksi asiat, mutta, ja minusta neljä asiaa on nyt aivan keskeisiä, ja jos näitä ei saada päätetyksi, niin niillä on todella ikäviä seurauksia myös muihin asetuksiin. Siis e- Euroopan sosiaalirahasto on yksi näistä. Me yritämme päästä siitä eteenpäin, mutta se on hyvin vaikeaa, koska neuvoston näkökulma on ihan erilainen. Emme pysty edes pääsemään yksimielisyyteen neuvotteluperustasta. Tämä ex ante ehdollisuus on todella hankala sitten Toinen asia, myös tämä performance reserve on yksi asia, ja kaikista hankalin asia on ehkä juuri tämä makrotaloudellinen ehdollisuus. Ja nämä ovat sitten nämä pahimmat kompastuskivet. Näitä neuvottelulukuja ei ole vielä edes avattu, koska ne ovat niin vaikeita. Ja voi käydä niin, että nämä neljä neuvottelulukua eh, siirretään ihan prosessin loppuun. Ja Jan, me voimme varmasti päästä yksimielisyyteen näistä otsakkeista ja, ja varmasti voimme päästä yksimielisyyteen katsoa, miten näistä neuvotteluluvuista tulisi neuvotella. Meidän ei pidä antaa periksi ja jokainen neuvottelu maksaa ikään kuin me emme saa antaa missään periksi, jos olemme jotakin tiukoilla neuvotteluilla saavuttaneet. Ja temaattisia asioita on myös artiklassa 9, ja niitä on käsitelty kahdessa eri trilogissa. Tässä ei ole mitään järkeä, se hajottaa resursseja. Meidän tulisi pitää ryhmämme yhdessä, jotta voimme neuvostoon nähden puhua yhdellä äänellä. Meidän täytyy saavuttaa tarpeellinen neuvotteluvalta jotta pääsemme tästä eteenpäin. Ja kyllä, komissio on antanut meille hyviä ehdotuksia, täytyy niitä vielä tarkkailla. Eivät nämä otsikot nyt ole ongelmia. Artiklassa 9 pahimmat ongelmat ovat tämä keskittymiskysymykset, nämä temaattiset keskittymiskysymykset, ne eivät ole kovin helppoja ratkaista. Ja täytyy muistaa, mikä on neuvoston peruslähtökohta. Me emme halua edes neuvotella näistä lähtökohdista lähtien. Ja Irlannin puheenjohtaja valtio on myös sanonut tai ilmo, nä, näyttänyt selvästi, miten se käy näitä neuvotteluja. Se tulee valmistautumattomana. Tekstejä ei välttämättä tule ajoissa. Ja kun me sitten sanomme, että no niin, tämä on neuvottelu hankaluus ja sitten taas siirrytään tai siirretään näitä neuvotteluja seuraavaan viikkoon. Ja tämä on todella tuskallista seurattavaa, koska aina kun minä liikun alueilla, niin minulta kysytään, että minkä takia ette pääse näissä neuvotteluissa eteenpäin. Sinähän istut trilogissa, etkö saa mitään aikaan. Tämä ei ole mitenkään mukavaa, kun joutuu tällaisten kyselyjen kohteeksi. Ja tämä ei nyt ole meidän syytämme, vaan Irlannin puheenjohtaja valtio on tässä tehnyt huonoa työtä ja voin ihan avoimesti sanoa tässä tämän. Meidän täytyy nyt saada nämä neuvottelut eteenpäin. Ja tämä olisi Irlanninkin etujen mukaista, koska kyllähän sen kautta arvioidaan tälläkin perusteella. Kiitos. Ei ehkä kukaan muu halua enää käyttää puheenvuoro. Viktor, ei. Konstantsa. Okay, okay. Ich Yksi pieni täydennys tuohon, mitä Elisabeth sanoi ja myös siihen, mitä Lambert sanoi aikaisemmin. Mitä tulee sosiaalirahastoon, niin minäkin haluaisin saattaa nämä neuvottelut päätökseen. Minusta se parlamentin ehdotus ja sitten mikä meidän neuvottelumandaattimme on, niin se oli oikein viisas ehdotus. Tällä saataisiin tarvittavaa joustavuutta jäsenvaltioille ja alueille ilman, että tavoitteesta lipsuttaisiin. Mutta on häkellyttävää, että neuvosto ei ole tästä yhtään innostunut. No sitten nämä neljä kohtaa, jotka Elisabeth puheenvuorossaan toi esille, jos ne otetaan tai jos niitä tarkastellaan kokonaisuutena, niin silloin mielestäni pitäisi toimia niin, että jokainen kollega riippumatta Ähm, poliittisesta ryhmästä ja valiokunnassa, jossa on jäsenenä, ajatella asiaa niin, että, että miten näissä neuvotteluissa päästäisiin eteenpäin. Meidänkin täytyy jokaisen kohdallamme miettiä, missä kohdissa meillä olisi tiettyä pelivaraa. Ei nyt tarvitse näitä julkisesti sanoa, mutta täytyy vähän miettiä, että jo, mistä me nyt lähtisimme liikkeelle – jotta saataisiin neuvottelut päätökseen, että kompromissihan tästä joka tapauksessa tulee. Kaikki joutuvat vähän antamaan periksi. Totta kai me pitäydymme neuvottelumandaatissamme ja se tulee esiin myös mietinnössämme, siitä ei ole kyse, mutta toisaalta ei ole järkevää nyt, nyt hakata kantojamme kiveen, vaan todella että me antaisi mit, yhtään periksi. Kyllä meidän täytyy vähän nyt osoittaa joustavuutta, joten katsokaa me nyt jokainen kohdallamme, missä voisimme hieman antaa periksi, jotta sitten esittelijälle ja neuvottelutiimille voitaisiin antaa vähän myönnytyksiä tulevia neuvotteluita varten. Yes, no, what are you saying? I, Joachim. No niin, Joachim vielä. If you just do it like this, I... Jos kannattaa kun, kunnolla heiluttaa, jotta näen, että pyydät puheenvuoroa. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Yksi kysymys neuvottelutiimille. Ja minä todella arvostan neuvottelutiimiä aikamoinen urakka, että 40 trilogissa ollaan oltu mukana. Tämä kyllä heikentää elämänlaatua ja vie hermoa ja, ja aikaa. Mutta kuinka kauan tämä soppa oikein vielä kestää? Sen minä haluaisin tietää. Aina morkataan irlantilaisia ja en nyt tiedä, Omalta kohdaltani voin todeta, että ainakin ne kollegat, joiden kanssa minä olen ollut tekemisissä, siis irlantilaisten kanssa, muissakin asioissa, yleis, yleisissäkin asioissa, niin kyllä minä olen huomannut, että usein ollaan valmiita käymään keskusteluja myös virallisten neuvottelujen ulkopuolella. Nämä tyypit ovat aika aika puun ja kuoren välissä. Irlantilaisten täytyy ottaa huomioon kahden, yli 20 neuvot, jäsenvaltion kannat. Ja ei tässä jäsenvaltiot ovat hakaneet kantansa kiveen ja, ja eivät suostu antamaan mitään myönnytyksiä viitataan aina monivuotisiin rahoituskehyksiin. Ja minä olen huomannut, että alueet haluavat kaikin tavoin puolustaa oman alueensa intressejä ja että kaikki tällaiset mm, alueelliset näkemykset voitaisiin ottaa huomioon, niin on selvää, että eh, ei tästä tule yhtään mitään. Jos ei anneta tuumaakaan periksi, niin ei paraskaan neuvoston puheenjohtajavaltio voi tehdä mitään. Joten tässä vaiheessa meidän tulisi miettiä, että miten tästä umpikujasta päästäisiin eteenpäin. Kohesio ja rakennepolitiikka saa suurimman osan budjettivaroista. Ja onhan se nyt kummallista, että korkeammalla tasolla neuvottelevat ihmiset, jotka eivät tiedä itse asiasta mitään. Saksassa esimerkiksi ulkoministeriö, jolla ei ole mitään tekemistä kohesio- ja rakennepolitiikan kanssa. Tämä on todella järjestelmällinen vika tämä rakenne, rakenteellinen vika. Ja haluaisin tietää, onko mikään jäsenvaltio ylipäätään kiinnostunut siitä, että tämä asia saataisiin päätökseen. Tästähän on keskusteltu vaikka kuinka pitkään, ja yksittäiset jäsenvaltiot ovat sitten hyvin tarkkoja vaikkapa maatalous- tai, maanviljely, tai, siis maanviljely- tai kalastuspolitiikassa. Jotkut pitävät kiinni aluepoliittisista näkökulmista, niin meidän tulisi aloittaa nyt joku yleinen keskustelu tästä ja katsoa, että miten voitaisiin päästä asiassa eteenpäin. Ehkäpä täysistunnossakin pitäisi asiaa käsitellä ei suinkaan vähän ennen puolta yötä, kuten oletettavaa on, vaan todella hyvällä aikataulupaikalla. paikalla Strasbourgissa tulisi tämä kohesio- ja rakennepolitiikka-asia ottaa esille ja juuri se, että miten tärkeää se on koko Euroopalle ja eurooppalaisille alueille. On kummallista, että näin tärkeästä asiasta ei täysistunnossa ole ollut puhetta, joten kyllä tämä asia pitäisi korjata. Konstanz Estenlampe. No, kurz als Antwort, äh, Niin, ihan lyhyesti vastauksena siihen, mitä Joachim juuri toi esille. Kun puhutaan monivuotisista rahoituskehyksistä, niin olet aivan oikeassa. Tämä on erittäin mutkikas juuri sitä taustaa vasten. Mutta mitä tulee neuvottelumandaattiin ja sisäisiin kysymyksiin, niin silloinhan se on ihan selvä tämä neuvottelumandaatti. Puheenjohtajavaltio on saanut Koreperilta tämän neuvottelumandaatin, joka on paljon laajempi kuin se, mistä puheenjohtajavaltio on halukas neuvottelemaan – tässä puheenjohtajavaltio on todella hidastanut tätä prosessia, tiedotus ei ole hoitunut kunnolla ähm, jäsenmaiden suuntaan ja niin edelleen. Me olemme tietenkin olleet yhteydessä muihinkin neuvoston jäseniin ja tässä, tällöin on tullut ilmi, että kyllä jotkut maat ovat valmiita myönnytyksiin ja jäsen- tai puheenjohtajavaltion pitäisi pystyä tästä kokoamaan joku kompromissiehdotus, mutta puheenjohtajavaltiolla on ihan eri prioriteetit. Me kaikki arvelimme, että kyproslaiset eivät saa paljon aikaa, aikaan, mutta näin kuitenkin kävi. Me asioita saimme hyvin eteenpäin Code of Conduct-osion ja monet muut neuvottelukokonaisuudet saatiin läpi äh, Kyproksen puheenjohtajakaudella ihan yllättävästi. Ja sitten taas irlantilaiset, kun astuivat remmiin, niin mitään ei ole tapahtunut. He ovat pikemminkin jarruttaneet prosessia kaikin voimin, jotta Joten nyt olemme siinä tilanteessa, että me joudumme puheenjohtajavaltion pillin mukaan tanssimaan, emmekä, me, emmekä pysty omia vaatimuksiamme juuri esittämään. Ja siksi toivotankin nyt neuvottelutiimille kaikkea onnea ja menestystä. Ja toteaisin vain, että kyllä meidän täytyy neuvotella kaikin voimin loppuun saakka ja tietysti antaa näitä myönnytyksiä, jotta me saisimme viimeistään lokakuussa kokonaisehdotuksen kohesio- ja rakennepolitiikasta täysistuntoon. Minä toivon, että me voisimme jopa hyväksyä sen siellä. Niin, no niin, nyt näyttää siltä, että muut eivät halua käyttää puheenvuoroa. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Lambert. I, I, ich denke, dass das Hühnerhock, das hört da im Agrarbereich nicht. Eikös, eivätkö nämä jotkut asiat kuulu tähän maatalouspolitiikan joka tapauksessa. Nythän meillä on oma prosessi tässä käsillä, jotta me voimme saada sen hyvin läpi, niin meidän täytyy asiaa käsitellä järkevästi valiokunnissa, hoitaa tiedotus hy- hyvin. Emmehän me voi kaikkia asioita aloittaa taas alusta. Ja jotta me saisimme tämän asian todella päätökseen sitten, ähm, sitten täysistunnossa lokakuussa pakettiin, eikä siten, että meillä olisi 300 tarkistusta. Ja nämä keskeisimmät avoimet kysymykset tulivat tässä keskustelussa esiin. Niistä, niihin tulee nyt keskittyä, jotta sitten täysistunnossa voimme käydä tätä tärkeää keskustelua ja korostaa juuri näitä asioita, jotka ovat meille tärkeitä Ja nyt on ja todella pitää pitää kiinni siitä, että asiaa käsitellään hyvällä paikalla täysistunnossa tai hyvänä ajankohtana. Ja jos teillä on hyviä ehdotuksia ja vinkkejä, niin tulkaa meidän luoksemme ja antakaa meille niitä. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Ellei, niin käyttäisin muutaman minuutin ajastanne, koska kertoisin vielä tästä prosessista. No niin, minä olen toiminut puheenjohtajana viidessä trilogissa eh, sitten viime kesän ja Kyproksella käsiteltiin, Kyproksen kaudella käsiteltiin hyvin yleisiä asioita. Niistä ei käyty niin kovaa kädenvääntöä ja varmasti Kyproksen kaudella oli helpompi, kun voitiin keskittyä vain yhteen asetukseen. Mutta esittelijöiden ja varjoesittelijöiden tyytyväisyys riippui myös hyvin pitkälti siitä, kuinka painavista asetuksista oli kyse. Ja tämä yleisasetus tietysti tuo valtavia haasteita neuvottelijoille – yksityiskohtia ei voi jättää teknisiin kokouksiin, koska kaikki liittyy kaikkeen, joten tämä on ollut todella monimutkainen prosessi tästä yleisasetuksesta neuvottelu. Ja minusta parlamentin tulos on ollut erinomainen, ei ainoastaan siksi, että pystyimme näyttämään, osoittamaan valtamme, mutta myös siksi, että me vaadimme politiikalta laadukkuutta – ja kun minä tarkastelin tätä prosessia, niin joskus tarkast, pystyin tarkastelemaan sitä vähän etäämältä ja huomasin, että molemmat osapuolet todella keskittyivät siihen, että saataisiin aikaan parasta mahdollista politiikkaa. Se ei välttämättä aina ollut yhdessä linjassa komission näkemysten kanssa, mutta kuitenkin. No nyt elämme hyvin haastavia aikoja. Meillä on haastava prosessi edessämme. Me olemme aloittaneet neuvottelut heinäkuussa äänestetyn neuvottelumandaatin perusteella. Ja sitten meillä oli täydentävä osa tähän mandaattiin, josta päätettiin lokakuussa. Ja sitten Regi-valiokunnan edustaja on ollut mukana kaikissa asian kuuluvissa kokouksissa ja, ja myös kaikilla teillä on ollut mahdollisuus lukea nämä asiakirjat, jotka toimivat perustana neuvotteluille. Ja tämä on hyvin tärkeää muistaa, että me, meillä oli paljon myös tällaista päivitystyötä ja täydennystyötä kokoustemme aikana. Sitten toinen asia, jonka haluaisin sanoa, on se, että myös tätä kokousta varten te saitte kaikki asiakirjat. Tämä on merkittävä asia. Ja nyt, kuten molemmat esittelijät sanoivat, niin me päätämme keskustelut toukokuun loppuun mennessä siten, että tämä sopimus, että tämän viikon loppuun mennessä viimeistellään nämä asian kuuluvat mietinnöt, niin se on nyt tässä esillä, jotta ne saadaan käännökseen, käännettäväksi ajoissa. Sehän kestää aina pitkään. Ja tällä välillä me sitten annamme mahdollisuuden jättää tarkistuksia näihin osiin lopullista kertomusta, joka sitten lähetetään käännettäväksi ja joka siis pitää saattaa päätökseen tämän kuun loppuun mennessä. Ja meille sopii, että että tarkistuksia voitaisiin jättää 12-26. välisenä aikana. Aikaisemmin se ei onnistu teknisistä syistä. Ja että sihteeristö sitten lähettää teille kaikki tiedot ja tekniset tiedot siitä, miten tarkistuksia voi jättää. Ja aivan kuten Lambert ja Konstantsa tässä totesivat, niin meidän täytyy tuntea vastuumme – kun jätämme tarkistuksia tähän prosessiin. Voin uskoa, että, että sitten kaikki haluavat katsoa, että omat tarkistukset ovat varmasti menneet läpi, ja jos ne sitten eivät ole menneet läpi, niin sitten on kiusaus esittää niitä uudelleen, mutta tämä olisi huonoa neuvottelutaktiikkaa jos ajatellaan, että tavoitteemme on saada tämä päätös tai prosessi loppuun. Ja, eli nyt kannattaisi ottaa yhteyttä poliittisen ryhmämme varaesittelijään ja koordinaattoriin, joka näistä tarkistusten toimittamisista vastaa, jotta voimme välttää päällekkäistä työtä. Ei ole syytä ajautua taas siihen prosessiin, että jouduttaisiin vain hylkäämään kaikki tarkistukset. Tämä on jo käyty läpi. Ja samaan aikaan voidaan sitten myös helpottaa sihteeristön työtä. Se on tehnyt paljon töitä tämän asian parissa viime viikkojen ajan ja tulee tekemään sitä edelleen vielä monta viikkoa. Ja, ja jos sitten tarkistuksia on tuhansia, niin, niin ne eivät välttämättä johda toivottuun poliittiseen tulokseen. En minä nyt lannista ketään, kyllä teillä on oikeus jättää näitä tarkistuksia, mutta ottakaapa nämä asiat huomioon, kun tarkistuksia kaavailette. Ja kuten kollegat totesivat, niin se mitä meillä on tässä nyt käsillä ei ole vielä koko totuus, vaan paljon asioita on vielä neuvoteltavana. Me jatkamme näitä trilogikeskusteluja ja mitä tulee sitten asetuksiin, jotka liittyvät tiettyihin rahastoihin, niin niistä ehkä käydään sitten tällaista täsmätrilogia ja, ja sitten neuvottelujen tulos kootaan mietintöön, josta äänestetään heinäkuussa. Ja tämä sitten, jos tässä aikataulussa pysyttäisiin, niin silloin asiasta voitaisiin äänestää lokakuun täysistunnossa. Sihteeristö toimittaa teille tarkistusten jättämisohjeet ja jos teillä on kysyttävää, niin me täällä siis sihteeristö, paljon esittelijät ja koordinaattorit ovat täällä teitä, olemme täällä teitä varten. Me voimme antaa lisätietoa. Ja se, mitä nyt sanoin, niin tietysti pätee kaikkiin näihin mietintöihin, jotka on tehty näihin asetuksiin liittyen. Ja käännös voidaan saada päätökseen jo 14.6. mennessä, mutta Kuten tiedätte, niin nämä tarkistukset kohdistetaan komission ehdotuksiin. Komission ehdotukset siis eivät välttämättä, nehän eivät ole kaikilla kielillä. Ja toivon, että tässä nyt ei todellakaan tule liikaa näitä tarkistuksia. Mutta näin tämä prosessi siis etenee. Onko tähän kysyttävää? Mutta luultavasti tämä nyt ei vaadi enää keskustelua, eli sihteeristö toimittaa teille vielä nämä käytännön tiedot tarkistusten jättämisestä ja niistä voidaan sitten vielä kysyä lisää. Koliks. Kiitoksia puheenjohtaja. Viimeisin kohesiorahaston trilogi oli 21. päivä tätä kuuta ja me olemme osaltamme päättäneet tämän trilogin. Käyn sitä läpi tarkemmin. Me emme tehneet mitään merkittäviä sisältömuutoksia, koska me halusimme lähinnä saada li- linjaan nämä tekstit, kohesiorahasto ja EKR. Te tiedätte, että tässä oli yhteiset indikaattorit, nämä kolme asetusta, ER, EAKR, kohesio, ja viime kuussa me keskustelimme tästä asiasta ja me pääsimme, että pidämme delegoituja säädöksiä ensimmäisenä vaihtoehtona ja pitäisimme liitteen ikään kuin takaporttina. Me, me päätimme trilogissa, että jätämme loppupäätöksen AKR-trilogin ja siellä onnistuttiin saamaan hyvä lopputulos. Olen tyytyväinen siihen ja katson, katson tässä Jannia, jota hän voisi selittää, miten tämä kompromissi nyt näyttää. Toinen äh, päätös tehtiin äh, makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Me halusimme äh, tällaista kohesiorahastoon ja siitä sovittiin yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa, että ne olisi paras päät- jättää päätökset yleensä ottaen näistä asioista tulevaan trilogiin me emme aloittaneet johdantosan kappaleita, päätimme, että toimimme samalla tavoin kuin ETC-asetuksessa. Tästä asiasta neuvotellaan kirjallisen menettelyn kautta ja teknisten kokousten kautta silloin kun tarpeen. Tällä tavoin me saamme hiukan lisää aikaa ja voimme tehdä loppupäätöksen johdantosan kappaleista sitten, kun kaikkien niiden sisältö on ratkaistu, mukaan lukien ne kysymykset, jotka ovat vielä avoimia ja liittyvät MFFään, monivuotisen rahoituskehykseen tai CPRn. Me aloitimme kirjallisen menettelyn ja meillä oli yhteydenotto omasta, omalta neuvottelutiimiltämme. Ja nyt aion mennä yksityiskohtiin ajatellen niitä määräyksiä, joista keskusteltiin. Ehkä muistatte, että esitimme tarkistuksen 15, jossa haluttiin Koheesiorahasto äh, mukaan eurovälineeseen ja Neuvosto ei suhtautunut kovinkaan innokkaasti tähän ajatukseen. Me pitäydymme äh, valtuutuksessamme, koska meidän mielestämme, jos äh, joitakin resursseja siirretään kohesiorahastosta tähän eurovälineeseen, niin se pitää käsitellä myös tässä yhteydessä. Mutta päätettiin, että se ei tulisi artiklaana tuki tuen soveltamisalaan, vaan se tulisi johdantosan kappaleeseen ja sitten alan viitteeseen, ja tämä pitäisi viedä päätökseen myöhemmin koskien artiklaa 84 sekä komissio että neuvosto kannattivat tällaista ratkaisua. 27, 26 tarkistus eh, ilmastonmuutoksen sopeuttaminen. Me lopulta päätimme, että linjaamme ehdotuksemme EAKRn eh, e mukaisiksi ja meillä olisi ekojärjestelmä, ekosysteemipohjaiset investoinnit eh, olisivat ainut mahdollinen vaihtoehto. Niin kuin sanoin jo, me edelleen linjasimme EAKR ja kohesiorahasta kaikissa eh, määräyksissä. Ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan yksinkertaistamista ja parempaa käytäntöä paikallisia aluetasoilla. Komission avulla me kävimme läpi kaikki artiklat, eh, missä pystyttiin eh, tämä linjaus tekemään ja nimenomaan EAKR-asetuksessa myös. Ottaisin esiin, että tämä on avaintekijä, kun halutaan yksinkertaistaa. Mitään isompia muutoksia ei tullut, varsinkaan kun katsotaan vesialaa ja paljon yhtäläisyyksiä oli EAKRn nyt on mahdollisuus päästä ympäristölainsäädännön mukaisiin lopputuloksiin, mutta tässä on otettava huomioon tilanteet, joissa jäsenvaltiot huomaavat muita tarpeita. Ja sitten kumoaminen, asetuksen kumoaminen me pääsimme johdonmukaisuussyistä, että odotamme kunnes päätös on tehty yhteisen yhteisesti ja sitten menemme sen päätöksen mukaisesti. Ja äh, sanoisin ensin puheenjohtajallemme kiitoksia äh, Rouva Hubner. Niin, anteeksi, minulla on vähän huono tämä puolan kieli. Minä yritän, <laughs> minä olen tässä kyllä kehittynyt, olen hämmästynyt itsekin. Äh, tämä on ihan poliittisesti korrekti asia, mutta hyvä panos ja haluaisin todellakin kiittää komissiota, Nikolas Martin ja Peter hyvin avointa ja val- auttamishaluista yhteistyötä. Me olemme löytäneet kompromisseja siellä, missä hyvin vähän oli alun perin liikkumavaraa. Ja lopuksi, ei kuitenkaan vähimmäiseksi, haluan kiittää neuvottelutiimiä Ernia Romania, Romanian kollegamme Ramona Olcic ja Cornelia, samoin kuin Nikolas. Ja totta kai haluan kiittää romanialaista kollegani Matula erittäin merkittävää tukea vaikeina hetkinä. Ja äh, haluan kiittää todellakin teitä kaikkia. Me saimme tulosta aikaiseksi ja Toivon, että siitä hyötyvät alueet ja meidän yhteisömme. Kiitoksia tuesta. Erittäin haastava, mielenkiintoinen poliittinen tehtävä. Siinä näkyy ihmisiä eri ympäristöistä, poliittisista taustoista. Siellä toimittiin niin hyvässä yhteistyössä, että meidän työmme ei ollut missään vaiheessa jakautunut. Siellä ei ollut jakolinjoja ja haluamme osoittaa, että ainakin koheesiopolitiikassa meillä on tässä erittäin päteviä ihmisiä. Kiitos. Tietysti kuuntelen yleisöä, mutta uskoisin, että voimme päättää tästä keskustelun komissiolle vinkiksi, että kaikkien asetusten pitäisi olla mahdollisimman lyhyitä, jotta niihin löytyy hyvin esittelijöitä, niin haluaisiko joku vielä käyttää puheenvuoron? Ellei, niin, niin kyllä. Haluatteko indikaattoreista käyttää puheenvuoron vai? En voi jättää Viktor Elman keskustelua. Mikä on lopputulemaa kymmenestä miljardista, joka sopimus oli päivämäärästä, johon asti se on taattu ja mistä lähtien se on avoinna. Kompromissi sellaisena kuin niistä sitä neuvoteltiin, siis sovittiin 2016 ja alun perin 2017 ja jätetään sitten eteenpäin rahaa, jos sellaista on keskushallinnolle eurovälineessä näiden ehtojen mukaan, jotka olivat MFF-neuvotteluissa. Nämä varat menevät edelleen yhdistävään eurovälineeseen. Me olemme vakuuttuneita siitä, että lopputulos trilogeista johtaa siihen, että annetaan tämä sama määräraha, jota neuvosto esitti helmikuussa. Silloin on, meillä ei mitään merkitystä eurovälineellä neuvosto tietää tämän ja samoin komissio. Me ehdotimme tällaista kompromissia ilman, että viitattiin mihinkään lukuihin, mutta on olennaista, että mietitään, että tämä voidaan hoitaa ja täytäntöönpanna, jos on budjetti ja 10 miljardia kohesiorahastosta, silloin sillä ei ole mitään merkitystä. Hyvin vähän vaikutusta rajat ylittävään ulottuvuuteen missä tahansa infrastruktuurissa? Tällä hetkellä ei tätä 10 miljardiakaan ole, koska raha ei riitä mihinkään. No, jos puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että kun nyt sihteeristö lähettää teille kuun viimeisenä päivänä toivottavasti tämän tekstin äh, käännettäväksi, niin se lähetetään tietysti sitten teillekin, niin tarkistuksia voi esittää 12-20. päivä kesäkuuta. Ja ehkäpä komissio voisi nyt sulkea korvansa tältä, mutta haluaisimme myös, että huomenna kun kuulemme komissaari Almuniaa, niin näissä Neuvotteluissahan on vielä näitä suuntaviivoja ja sitten on näitä eri osastojen välisiä konsultaatioita. Ja tässä on vielä paljon avoimia kysymyksiä, jotka ovat meille tärkeitä. Energian yhteistuotanto ja niin edelleen. Nämä voidaan joutua sulkemaan pois näistä neuvotteluista. Eli tähän pitää varautua ja olkaa valmiita esittämään kysymyksiä Almunialle huomenna, miten näitä suuria infrastruktuuri- hankkeita sitten kohdellaan. Ja no niin, sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Jan, tämä Euroopan aluekehitysrahasto. It's very interesting that we are negotiating. On mielenkiintoista, että neuvotellaan pitkää tekstiä. No, mutta me toimme sopimuksen mukaan, ymmärtääkseni mitä tulee tähän aluekehitysrahaston trilogiaan, meillä on ollut 13 trilogia ja muutamia kommentteja. Haluaisin alleviivata neuvotteluryhmän työtä. Heillä on kaksoisrooli. Ensinnäkin neuvottelemme keskenämme. Tässä piilee ongelma. Meillä on mandaatti mutta mikä liikkumavara meillä on mandaatista? Tämä on erittäin kiperä kysymys neuvotteluryhmän sisällä. Neuvotteluissa joku voittaa, joku häviää. Ja tämä on ensimmäinen neuvottelu, minkä me, jonka käymme. Sen jälkeen komission läsnä ollessa neuvottelemme neuvoston kanssa. Ja äh, tämän yhteisen neuvottelumme tuloksen sitten siellä pyrimme saamaan läpi. On tärkeää alle viivata että näihin neuvotteluihin ei mennä tarkistusten kanssa. Yleisiä huomioita. No, mielestäni on melko yllättävää esittelijänä, että vapaiden toimielinten oikeudellisten yksiköiden ristiriitaiset viestit. Tämä on mielestäni hyvä mainita. Tämä tosi kaikissa mietinnöissä nostaa esille. Meillä on yhteinen Eurooppa, kolme suurta toimielintä, toimielintöinen sopimus. Ymmärrän, että on eri juristeja, jotka saattavat tulkittaa sopimusta eri tavalla, mutta Euroopan unionin toimielinten oikeudellisten yksiköiden sisällä niin ei ole oikein, että tulkitaan niin eri lailla. Me olemme poliitikkoja ja meillä pitäisi olla hyvin selkeä viesti meidän oikeudelliselta yksiköiltä eräs näistä on viemässä meitä oikeuteen. Viimeksi komissio, komission lakimies sanoi, että hän vie meitä oikeuteen. Sehän on upea asia. Ihmiset tulevat, ihmiset, jotka työskentelevät komissiossa, he tulevat neuvotteluihin ja he sanovat, että he haastavat meidät oikeuteen. Kuka meidät haastaa oikeuteen? Onko se Barroso? vai Van rampoi vai... Se ei ole hyväksyttävää. Eri oikeudellisten yksiköiden tulisi keskustella keskenään ja löytää yhteinen tapa tulkita sopimusta. Mikäli näin ei tehdä, tämä on hyvin vaarallinen tilanne Poliitikot voivat käyttää oikeudellisia yksiköitä saavuttaakseen omia päämääriään. Me voisimme kenties nämä meidän omat oikeudelliset yksiköt kotimaista kutsua tänne, niin saataisiin vielä enemmän riidan aihetta. Tämä on ikävä nostaa esille. Se on hyvin yllättävä asia. Tämä on todellinen ongelma, mitä tulee sisältöön aluekehitysrahaston tietyt tekijät, no me pääsimme yhteisymmärrykseen komission ja neuvoston kanssa vaikeimmassa asiassa. Tämä koski tuen soveltamisalaa, tukikelpoisuutta, suuret yritykset, pienet yritykset, niiden suhteen oli ongelmia, mutta myös infrastruktuuri peruspalveluiden suhteen kehittyvillä alueilla. Me onnistumme saamaan pääsemään yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa ja komissio tämän vahvisti. Sen kävimme vaikean keskustelun investointiprioriteeteista, painopistealueista, temaattiset ö, tavoitteet, eli mm, Tästä pääsemme yhteisymmärrykseen. Sitten tämä urbaani ulottuvuus, urban dimension, jonka komissio ehdotti, eli välintulo kaupunkialueella, johon liittyi hyvin integroittuja urbaaneja toimia, kaupunkitoimia. Ja tässä kertaa muun muassa paikallisia toimintaryhmiä. Leader-hanke on tässä muutettu ikään kuin kaupunkialueille. Tämä oli vaikea asia, mutta me pääsemme tässä yhteisymmärrykseen. Avoimia seikkoja tässä on. Temaattinen keskittyminen, mihin tässä teemat keskittyvät. Me onnistumme saman tässä kompromissin kehittyneimpien keskusten alueiden kehittyvien ja vähemmän kehittyneiden alueiden suhteen. Starts phasing out-alueet, ja erityiskohtelu Irlannille myös. Kaikesta tästä on sovittu. Eräs lisätekijä, joka on asetuksessa ja CVRssä, niin tämä kompensaatiomekanismi, tämä antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden muuttaa lähes tulkoon kaiken – se on erittäin joustava. Me sovimme temaattisesta keskittymisestä ja loppujen lopuksi jäsenvaltiot saavat tehdä miten he haluavat. Tämän niin kutsuttu kompensaatiomekanismi me sovimme tästä ja myös muista tekijöistä, jotka ovat meille merkittäviä. Tässä on myös kyseessä suhde Euroopan sosiaalirahastoon ja tämä temaattinen keskittyminen, painopistealueet, niin se riippuu kokonaan sosiaalirahastosta. Neuvosto sanoi, että me emme koskaan voi viimeistellä tätä painopistealue keskustelua ilman sopimusta sosiaalirahaston kanssa. Toivottavasti tämä saadaan mahdollisimman pian aikaiseksi. Mikäli sosiaalirahaston elementtien sisällä muuttuu jokin asia, niin se vaikuttaa taas toisiin asioihin ja joudumme avoin aloittamaan keskustelut uudestaan näistä teemo- teemoista ja alueista. Tärkeä kommentti omalta osaltani on se, että minä olen sitä mieltä, että komissio joutui ikään kuin ansaan eräs ensimmäisistä kysymyksistämme komissiolle oli, että mikäli on tällaisia temaattisia tavoitteita, mitkä tulevat aluekehitysrahastosta ja mitkä tulevat sosiaalirahastosta, ja vastaus oli, että sosiaalirahaston suhteen 80 ovat nämä tavoitteet ja kaikki 11 liittyvät aluekehitysrahastoon. Mikäli on 11 ja sitten on tällainen limittäiset tavoitteet kolmen kohdan suhteen, niin koko keskustelu koskee näitä juuri päällekkäisiä tavoitteita 80. Eli olisi ollut parempi erotella selkeästi tavoitteet rahastoista. Näin ei kuitenkaan ole näitä nyt päällekkäin. Tämä päällekkäisyys on ongelma. Keskitytäänkö näihin temaattisiin tavoitteisiin vai näihin keskustelemme yksi, kaksi, neljä kohdista. Eli me odotamme, odotamme miten tässä käy. Äh, tämä oli, nousi esille yllättävässä asiassa. Kenties joku tuntee sopimuksen paremmin kuin minä. Äh, tässä on äh, delegoitut säädökset ja säädökset ja niiden ero tämän sopimuksen seurausta. Se nostetaan esille useissa valiokunnissa. Keskustelu liittyy siihen, miten pannaan täytäntöön joko säädösten tai säädösten kautta. Yllättävää meille poliitikoille on se, että neuvosto ja komissio ovat nyt aivan kulminaatiopisteessä tämän asian suhteen. Innovatiiviset toimet. Meille se on nyt erittäin selkeä asia se on komission toimi. Se on komission toimi. Se liittyy jäsenvaltion. Tämä pitäisi olla delegoitun, delegoidun säädöksen alaisuudessa. Mutta tässä taistellaan nyt siitä, että se saataisiin täytäntöpanosäädökseksi. Raitionossa sitten ajatettuna ei ole mitään järkeä tehdä tätä. Toinen laillinen ongelma koskee syrjäisimpiä seutuja. Valitettavasti tämä on meidän tarkistus. Me teemme tarkistuksen siitä, että syrjäisimmille seuduille tehdään tällaisia yksinkertaistu toimenpide, näitä toiminta-apuja. Tämä oli hyvin yksinkertainen tarkistus, teemme tämän hieman naivilla tavalla, ja me kävimme ja tästä toiminta-avusta Operating Aidista käytiin pidimmät keskustelut komission ja neuvoston välillä. Tämä on erittäin vaikea aihe, ja tämä on eräs asia, miksi mitä uhattiin oikeudenkäynnillä. Tämä on aivan marginaalinen asia rahallisesti, mutta näiden eri oikeudellisten yksikköjen välillä on erittäin suuri vaikeus päästä tästä yhteisymmärrykseen. Tämä on pieni tekijä, joka on ollut vaikea käsitellä. Kenties tämä on tapauskohtainen asia, mikäli tässä avataan portti tälle eh, mahdollisuudelle, niin sitten sitä käytetään toisellakin delegoidussa saadaksissa. Kenties se on ongelma. Mitä tulee indikaattoreihin, kiittäisin kollegoja, jotka hyvin positiivisella tavalla lähestyvät asiaa. Ole kaksi mahdollisuutta alusta lähtien. Joko yritämme muuttaa indikaattoreita poliittisesta näkökulmasta poliitikkoina, me tiedämme, miten indikaattoreita luodaan. Tai toinen vaihtoehto oli se, että ei kosketa tähän asiaan, esittelijä tätä ehdotti indikaattorit eivät ole poliittinen ongelma. Tämä on tekninen tekijä asiantuntijoiden ongelma. Tämä liittyy arviointiin, tarkistuksiin. Me emme siis koskeneet asiaan. Tämä liittyy jälleen tähän delegoidut säädökset, täytäntöön säädökset vastakkainasetteluun. Päätimme, että tämä otetaan mukaan liitteisiin. Öö, niitä ei muokata nyt. Tämä oli komission ehdotus ja tähän ei kosketa, mutta tässä on mahdollisuus puuttua tähän delegoitujen säädösten kautta. Se on avoin julistus, että tätä voidaan muuttaa, ei ehkä kokonaisuudessaan, mutta että pidetään vakaa tilanne siten, että jäsenvaltio jäsenvaltiot, on tärkeää, että jäsenvaltiot kokevat, että tätä, nämä indikaattorit ovat samoja alusta loppuun asti. Näitä voidaan hieman muokata delegoitujen säädösten avulla. Yhteenvetona olen sitä mieltä, että trilogimme ottaen huomioon kaikki vaikeat neuvottelut, joita kävimme ensin neuvotteluryhmän kesken. Nämä ovat vaikeita ja se vaatii varjoesittelijöiltä todellisen kompromissi kompromissinomaisen lähestymistavan. Uskon, kiitos heitä ja me uskon, että saavutimme erittävän lopputuloksen. Mikäli saamme aikaiseksi tämän sosiaalirahastosopimuksen, niin sitten äänestämme asiasta varmasti heinäkuussa. Kiitos. Ja Rova Westfall. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. No minä haluaisin aloittaa sillä, että kiittäisin lämpimästi Jan Olbrechtia. Hän on todella hyvin hoitanut tehtävänsä koska on hyvä, että neuvottelutiimissä on tästä keskusteltu ja sitten muodostimme yhtenäisen kannan, jolla sitten menimme trilogineuvotteluihin juuri siihen, jossa te, rouva puheenjohtaja, olette puheenjohtajana. Ja tämä on hyvä neuvottelutapa. Olemme aika yksimielisiä ja juuri siksi me olemme päässeet näihin suht hyviin tuloksiin. On selvää, että joillakin aloilla esimerkiksi 11 temaattisen tavoitteen kohdalla olisimme toivoneet vähän parempaa tulosta. Ja me olisimme kyllä äh, toivoneet saavuttavamme parempia tuloksia. No, me etenimme neuvottelumandaatin rajoissa ja saavutimme sen, minkä näissä oloissa pystyimme saavuttamaan. Kyllä me voimme sen hyväksyä. Ja on varmasti paljon asioita, joiden olisimme toivoneet etenevän vähän pidemmälle, mutta nyt me olemme saaneet sellaisen tuloksen aikaan. Se, sehän päätettiin tämä keskustelu vasta viime maanantaina tosiaan, ja kyllä me nyt tämän tuloksen kanssa voimme elää. Ja juuri tämä kaasukysymys, josta keskustelimme hyvin tunteenomaisestikin, ja tässä johdantoosan kappaleessa nyt ei vielä ole mainintaa tästä maanantain tuloksesta. Siinä lukee vielä kaasu ja me olimme toivoneet, että tämä korvattaisiin sanalla energia. No, katsotaan, miten tämä menee. Ja sitten myös tämä lentokenttäkeskustelu, rakennetaanko niitä vai ei. Mutta yleisesti ottaen sanoisin, että aina kun neuvotellaan, niin, niin aina täytyy tehdä näitä myönnytyksiä ja käydä vähän kauppaa muiden neuvotteluosapuolten kanssa, mutta kyllä me minusta ihan kelvollisesti selvisimme tästä myös kansalaisten silmissä. Ja uskon, että saimme niin hyvän neuvottelutuloksen aikaan kuin mitä näissä oloissa oli saavutettavissa. Ja tosiaan Irlannin puheenjohtajavaltion edustajat ovat todella kovia neuvottelijoita. Tämähän tuli tässä jo esiin useaan otteeseen ja viisi minuuttia ennen loppua he ryhtyivät vielä vääntämään eristä, erinäisistä asioista. No, se oli kyllä aika omituinen tapa viedä eteenpäin näitä trilogi äh, neuvotteluja. Emme me ole mitään äh, emme ole missään lastentarhassa, vaan olemme todella kansalaisten edustajia täällä, niin kyllä haluaisimme vähän enemmän kunnioitusta, mutta joka tapauksessa saavutimme ihan hyvän tuloksen. Voin vahvistaa sen, että tässä trilogissa varjoesittelijät olivat kyllä aikamoisia. Mitä? Olivat hi- hirveän aktiivisia, siis positiivisessa mielessä. Ja onko muita kommentteja tähän? No niin, ole hyvä, Olji. Thank you very much, Kiitoksia kovasti. Minun mielestäni Voisin sanoa, että äh, olen tyytyväinen, että meillä on nyt kompromissi. Se on täydellinen kyllä, mutta siinä on joitakin uhkia tuolla yksityiskohtatasolla. Nyt kun on puhuttu indikaattoreista, niin täytyy olla hyvin varovainen delegoiduissa säädöksissä ja yksityiskohdissa. Meidän täytyy siis edelleenkin jatkaa samalla linjalla. Ja samoin kuin me keskustelemme tuesta eh, suuryrityksille. Eh, kompromissi on nyt eh, se, että se on yhteydessä yhteistyöhön PK-yritysten kanssa, mutta täytyy määritellä tämä tarkemmin ja selkeyttää. Meidän täytyy suhtautua hyvin varovaisesti tähänkin ja loppuviimeksi olen hyvinkin tyytyväinen, koska kaikki minun esittämäni ehdoton hyväksytty ja minä voin vain onnitella teitä kaikkia. Kiitoksia. Onko vielä muita kommentteja? Jos ei, niin eh, minun on sanottava sama lause tämänkin asian osalta. Sihteeristö lähettää teille tekstin pian ja teknisen eh, asiakirjan siitä, miten eh, toimitaan tarkistusten kanssa. Ja tämä 12. kesäkuuta sitten olen saanut herra Lama suurilta tietoa, että huomenna kello yhdeksän, kun meillä on paikalla täällä komission jäsen Almun ja komission jäsen Lewandowski tulee budjettivaliokuntaan ja tulee kertomaan meille tai siellä näistä alaotsakkeista ja otsakkeista siitä, miten budjetti jakautuu 2014 kaksikymmentä Ehkä voisitte lähettää jonkun sijastanne kuulemaan tuonne. Me emme valitettavasti voi mennä, mutta ehkä voitte lähettää esimerkiksi avustajanne sinne. Ja sihteeristökin kuulee, joten minä toivon, että sieltä tulee mielenkiintoista tietoa. Ja sitten voimmekin siirtyä seuraavaan mietintöön. Riikka eh, Manner tai Pakarinen mietintö. on muuttanut eh, nimensä siis Mannerista Pakariseksi. Ja sanoisin hänen puolestaan aivan muutaman sanan. Eh, neuvottelut, jotka koskevat Euroopan aluekehitysrahastoa ja Euroopan alueellista yhteistyöstä. Hän puhuu tästä asiasta tai antaa viestinsä ja haluaa kiittää kollegoja hyvästä yhteistyöstä neuvotteluissa. Koskien tätä asetusta on oltava tietoisia siitä, että ensimmäistä kertaa Euroopan alueellinen yhteistyö, alueellinen yhteistyö siitä on tullut täysimittaista politiikkaa. Ja varmasti muistatte, että yksi merkittävimmistä valtuutuksista oli lisätä Euroopan alueellisen yhteistyön osuutta koheesiopolitiikassa ja sitä saatiin lisättyä, mutta poliittinen päätös helmikuussa 7 prosenttia Riikan suostumuksella ja sitten kun veimme päätöksen trilogia niin kirjoitin puhemies Schulzille kirjeen ja siinä kysyin, että siinä tapauksessa, että avataan uudestaan budjettiosiot, tämä valtuutus on val- valiokunnalta mm, allokoida näitä varoja alueelliseen yhteistyöhön. Minun täytyy sanoa, että näin tulee tapahtumaan, koska toinen vaihtoehto on se, että siirretään varat ydinpolitiikan alalta alueelliseen yhteistyöhön, joka vaikuttaisi hyvin vankasti jäsenvaltioiden intresseihin, eli meillä ei ole tämän suhteen paljonkaan toivoa. Me kuulimme neuvostosta, että se on hyvin epätodennäköistä ja siitä syystä käsittääkseni me emme näe saaneet tässä sitä tulosta, jota toivoimme merkittävin alue on jotenkin nämä, nämä tulokset. Kaikista vaikeimmat neuvottelukysymykset liittyvät Joachim Zellerin mietintöön, mutta saimme myös oikeudelliselta yksiköltä tukea, jotta saimme aikaan hyväksyttävät kompromissit parlamentille. Me keskustelimme myös hyvin pitkään useissa trilogeissa yhdestä tärkeimmistä kysymyksistä. Kyseessä on rahoitusjärjestelmä ETC alueellisen yhteistyön ohjelmia varten. Jos minä nyt on väärässä, niin voitte oikaista. Mutta tämä voi hoitaa eh, jäsenvaltiokohtaisesti tai ohjelmakohtaisesti. Tietenkin eh, kun jäsenvaltioilla on omat eh, osuutensa, he haluavat valvoa sen, joten me emme saaneet siirrettyä tätä maakohtaista rahoitusta ohjelmakohtaiseksi rahoitukseksi. Siinä oli hiukan turhaumia neuvottelutiimillä muita kysymyksiä. Siellä oli eh, myönteinen muutos ajatellen eh, temaattista keskittymistä. Eh, me valitsimme 80 prosenttia joustavamman lähestymistavan EAKR-lähestymistapa, e eli 80 prosenttia temaattisiin tavoitteisiin ja sitten nämä loput 20 vapaasti ja sitten äh, miten äh, siirtymät äh, menevät rajat ylittävässä yhteistyössä ja alueellisessa yhteistyössä. Tässäkin saatiin hyvät tulokset. Eli joustoa saatiin lisää. Ja myös se tekninen tuki. Meillä oli myös pyyntö lisäjoustosta sen suhteen näissä tapauksissa, joissa täytäntöönpano pano on erityisen vaikeata. Me löysimme kompromissin, joka tyydyttää. Ja sitten parlamentin osalta muissa kysymyksissä tässä ähm, johdantoosan kappaleiden osalta me tarkastelemme ehdotusta, joka on neuvostosta tullut. Me hoidamme sen samalla menettelyllä kuin muutkin asetukset. Yleensä ottaen esittelijän arvio on, että useimmat valtuutuksen tavoitteet on saavutettu. Mm, lähtökohtana mm, siis oli tämä valtuutus. Mm, Olemme sitä mieltä, että saimme aika paremman tuloksen esimerkiksi koskien joustavuutta temaattista keskittämistä. Siinä me kuitenkaan että tukikysymyksissä tavoitteita. Jos ei ole kysymyksiä tai kommentteja, niin samat tiedot kuin muistakin teksti tulee pian. Ja 12-20. päivä on aikaa tarkistuksille. Ja nyt on sitten Joachim ainoastaan jäljellä. Kiitos. Minulle on kerrottu, että edellisen rahoituskauden neuvotteluissa aluekehitysrahasto oli vaikein asia ja se neuvoteltiin viimeisenä. Meidän ei pitäisi vielä onnitella itsemme, mutta eilen meillä oli kolme trilogineuvottelun kanssa lainsäädäntöteksti, artiklat äh, käsiteltiin, äh, ainakin nämä lailliset, lain merkittävät. Meidän pitää vielä nämä äh, johdantason kappaleet muun muassa ottaa käsittelyyn. Meidän pitäisi käsitellä ne tänä iltana. Minä siis ilmoittaisin kiitollisuudestani kolmen virallisen neuvottelukierroksen aikana olemme päässeet jo tähän pisteeseen. Suuret kiitokset puheenjohtajalle, joka on ollut erittäin asiantunteva, erittäin osaava. Ja kiittäisin myös sihteeristöä, kalittavien neuvonantaja ja Rahel ja minun avustajani. Erityisesti kiitän myös komissiota herroja Martin ja Peters, jotka hyvin johdonmukaisesti antoivat tukeaan ja auttoivat myös näissä muotoilukysymyksissä ja osoittivat, että he seisoivat hyvin vahvasti tämän oikeudellisen välineen takana. Ja tässä vaiheessa minun täytyy osoittaa kiitokseni myös Irlannin puheenjohtajavaltiolle, koska jo ennen Irlannin puheenjohtajakautta me kävimme epävirallisia keskusteluja Irlannin edustajien kanssa tästä aiheesta. Ja sitten virallisten trilogien välillä me pystyimme myös kokoustamaan epävirallisesti. Tämä oli hyvin hedelmällistä ja sitten meillä oli tietoa myös, miten neuvoston työryhmät olivat käsitelleet asiaa, ja tästä oli paljon hyötyä. Neuvoston työryhmissä oli hyvin eriäviä mielipiteitä, ja minä kyllä ymmärrän, että Irlannin puheenjohtajavaltion tehtävä ei ole ollut helppo. No, me emme nyt pysty saamaan tätä asiaa päätökseen ennen kesälomakautta näin ajateltiin, mutta nyt se saattaakin olla mahdollista. Me olemme pitäytyneet neuvottelumandaatissa, jonka me olemme valiokunnalta saaneet ja me olemme olleet jatkuvasti yhteydessä myös ähm, näiden äh, äh, edunsaajien kanssa ja olemme konsultoineet kaikkia asianosaisia tahoja siitä, että voidaanko tiettyjä kompromissimuotoiluja ottaa mukaan. Jos ajatellaan sitten henkilöitä, jotka näitä aluekehitysrahaston hankkeita sitten toteuttavat. No mitä tässä nyt oli sitten neuvottelupöydällä. Me halusimme yksinkertaistaa EAKR ja pitää kiinni oikeusvarmuudesta, avoimuudesta ja joustavuudesta, kun EAKR käytetään. Ja vaikeimmat asiat olivat tämä hiljainen hyväksyminen ja ja kun siis on ajateltu, että jos ei mitään ilmoiteta, niin silloin voidaan tulkita se hiljaiseksi hyväksymiseksi. Ja sitten me saimme päätökseen sen, että kuuden kuukauden ajanjakso pätee sen jälkeen, kun hiljainen hyväksyntä on saatu. Ja sitten on olemassa poikkeus jäsenmaille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 missä sen toimipaikka sitten onkaan, niin nämä jäsen, jäsenvaltiot, miten ne käyvät sitten yhteistyötä. Ja sitten täytyy myös selkeyttää, yksinkertaistaa ja parantaa tätä myös siltä osin, että tähän, tähän tämän, tähän astiset vaikeudet eivät enää toista. Ja tässä tarvitaan yhteisymmärrystä komission, neuvoston ja parlamentin välillä. Ja sitten Tällä tavoin pitää jäsenvaltiot velvoittaa nopeaan hyväksymisprosessiin ja sitten kun jäsenvaltiot haluavat, haluavat anoa tätä toimipaikkaa. No sitten keskusteltiin vielä sovellettavasta työoikeudesta, mikä se olisi, ja neuvosto on on asiasta keskustellut, se on ollut erimielinen ja EAVY on tai tässä näissä keskusteluissa on todettu, että usein on ollut vaikeuksia tunnistaa, mitä lainsäädäntöä pitäisi noudattaa, ja sitten pitäisi antaa, antaa lausunto tästä asiasta. EAVY tulee tulevaisuudessa olemaan siinä tilanteessa, että se voi sitten määritellä, mitä lainsäädäntöä käytetään ja sitten uskoisin, että näillä parannuksilla voimme saada aikaan huomattavia parannuksia EAVYhyn. Ja sitten keskusteltiin myös julkisyritysten julkishallinnollisten yritysten tai siis julkisten palveluiden osallistumisesta tähän ja me saimme tämän asetukseen mukaan tämän tarkistusehdotuksemme, joka mahdollistaisi sen, että, että voidaan ottaa mukaan myös palvelut, jotka ovat yleishyödyllisiä ja tämähän oli myös komission alkuperäisen ehdotuksen sisältö ja tätä täsmennettiin parlamentissa ja näin ollen myös tulevaisuudessa nämä julkisten palveluiden alat, koulutus- ja terveydenhoitopalvelut voivat olla mukana EAVYssä. E ja mikään ei ole tälle enää esteenä. Ja sitten neuvottelimme myös siitä, että tulevaisuudessa Jotkut jäsenvaltiothan olivat ehdottaneet, että jokaiseen säädökseen ja säädöksen muutokseen pitäisi kutsua erityinen kokous koolle. Ja sitten todettiin, että, että tämä säädös pätee ainoastaan EAYYn toimintaan, joten nyt olemme saaneet neuvotelluksi sen, että ainoastaan EAYyn perustamiseen tarvitaan tämä yleinen lupa, mutta kun sitten säädöksistä on ilmoitettu, niin sen jälkeen niistä voidaan päättää sisäisesti. Ja sitten yksi asia vielä, joka on myös uusi elementti tässä, kun tällainen EAYY perustetaan, oli juuri tämä kolmansien tai yhteisön ulkopuolisten valtioiden osallistuminen. Tässä keskusteltiin määritelmästä ja komissio oli tässä hyvin avulias ja todettiin, että miten voitaisiin nämä yhteisön ulkopuoliset alueet ottaa mukaan ja todettiin, että tällaiset autonomiset alueet, siis nämä merten, takaisten, merten takaiset, takaiset, takaiset alueet, niin oli, siis näitähän ovat vaikkapa Kanarian saaret ja Madeira, niin jos ne haluavat osallistua tällaiseen, niin, niin silloin voivat näin tehdä. Ja, ja tässä asetuksessakin on tämä maininta, että perustamismahdollisuus on näilläkin olemassa ja tämä on mielestäni edistysaskel, Toivon, että tämä paketti, jonka olemme nyt saattaneet päätökseen, että tämä myös pysyy tällaisena. Ja nyt sitten vielä nämä johdantoosan kappaleet, ja en usko, että niihin tarvitaan enää, enää myöhempää trilogia, vaan se voidaan hoitaa kirjallisesti, ja sitten se paketti voi mennä hyväksyttäväksi, ja toivon, että te sitä tuette. Ja kiitos vielä kerran kaikille asianosaisille. Uh, marie niin, anteeksi. Ajattelin, että äh, pyytäisin puheenvuoron tässä, koska olen varjoesittelijänä koskien äh, alueellista yhteistyötä. Siitä puhun lyhyesti, koska nyt neuvottelut on viety päätökseen äh, johdantosan kappaleista kuitenkin vielä. Mutta mitä tulee budjettiin, tässä ei ole vielä taistoa menetetty. Käytäänpä sitten keskustelua nyt kahden vuoden päästä tai myöhemmin, niin meillä on kuitenkin tämä budjettitilanne ja meidän täytyy tässä taistella edelleenkin, koska jos, jos tässä menetämme otteemme, niin silloin menetetään nämä panoksemme. Eli meillä ei ole lopullista vastausta vielä. Me tarvitsemme rahoitusta todellakin tähän äh, alueelliseen yhteistyöhön ja palaisin näihin äh, ajatuksiin, äh, joita olemme saaneet läpi, eivät välttämättä isoja voittoja, mutta täällä puhuttiin syrjäisimmistä alueista. Me taistelimme sen puolesta ja saimme jotakin aikaiseksi samoin EAKRn osalta. Käytimme mm, saimme säilytettyä myös PIS-ohjelman äh, äh, merkittävä ohjelma. Se on kuitenkin pieni osa Euroopan unionia ja minun mielestäni on tärkeää, että aivan kuten Danuta mainitsi, äh, joustoa temaattiselle keskittämiselle 80 prosenttia ja 20 prosenttia sitten vapaaksi. Tämä on taiston aiheena myös Mm, meillä on ollut näiden ohjelmien osalta myös hyvien vaihtojen, hyvin vaihto, tai käytäntöjen vaihtoon liittyvää yhteistyötä. Minä itse olen halunnut tällaista ohjelmakohtaista rahoitusta. Olen pahallani siitä, koska usein mennään siihen, että jäsenvaltiot haluavat sellaiset varat itselleen, jotka ovat EUlta saaneet. Se on todellakin vahinko, koska siinä menetetään tehokkuudessa. Minulla on tästä kokemusta, mutta me olemme saaneet lupauksen komissiolta, joka käy nyt sitten läpi uudestaan sitä, miten tämä ohjelmakohtainen rahoitus voisi onneltua. Ja sitten EAKRn osalta rajat ylittävät hankkeet. Meidän täytyy edelleen pysyä omassa valtuutuksessamme tai ainakin pitää esillä painopistealueitamme. Kiitos. Uh, niin, nämä olivat siis ETCn kommentit, mutta ymmärsin, että Jaahim, haluatko vastata saman tien? Niin. Haluaisin vielä muistuttaa tai ottaa tähän kantaa, kun Mari Teres tässä nyt puhui eh, tästä asetuksesta, joka liittyy eh, rajat ylittävään yhteistyöhön, mutta tämä EAYY on myös on väline, joka on mukana tässä rajat ylittävässä yhteistyössä. Ja tässä asetuksessa otet, viitataan tähän, se on hyvä. Ja sitten toinen asia vielä, että kun ajatellaan näitä ulkopoliittisia välineitä, tämä naapuruusväline ja liittymisväline, niin näissäkin EAYY on mahdollisena välineenä tässä mukana. Ja tässä olen kiitollinen, että tämä meidän näkemyksemme on otettu huomioon. Ja Jan Olbricht aikaisemmin mainitsi, että oikeus Oikeudellisten yksiköiden kanssa on ollut vähän hankaluuksia tässäkin. <laughs> Kuten Saksassa sanotaan, kahdella, kahdelta juristilta saa aina kolme mielipidettä, mutta täytyy muistaa, että lainsäätäjiä olemme myös me. Ja jos sitten, jos laki on säädetty sillä tavalla, että se, siitä ei löydy ratkaisua, niin me, me, meidän vastuumme lainsäätäjänä on laatia sellaisia lakeja, joista löytyy vastaukset näihin kysymyksiin. Jan? Uh, no en halunnut tähän uh, tästä puhua, mutta mm, parempi nyt myöhemmin kun ei milloinkaan avata suun lainsäätäjää meidän sopimuksen puitteiden kehyksessä, niin ei meillä ole vapaita käsiä tässä asiassa. Tässä pitäisi olla hyvin selkeä tulkinta sopimuksesta. No, tämä on <clears throat> jatkuva prosessi siitä, että luodaan oikeanlainen tulkinta. No, minulla on kysymys. Silloin, kun valmisteltiin tätä EAY-asetusta ensimmäisen kerran, niin ajateltiin, että se olisi rajat ylittävien hankkeiden viranomainen. Tämä oli liian myöhäistä, teoriassa mahdollista, mutta liian myöhäistä. Nyt voiko tämä olla ö, näiden rajat ylittävien hankkeiden ö, tämä viranomainen? Also die Situation ist die, das hat man auch noch... No, tästä asiasta keskustelimme juuri viime trilogissa. Ja nyt tilanne on se, että kysehän ei ole täysin uudesta asetuksesta, vaan laajennetusta ja uudistetusta olemassa olevasta asetuksesta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki jo olemassa olevat yhtymät voivat keskuudessaan päättää, haluavatko he jatkaa nykyisellä asetuksella vai haluavatko ne hyödyntää laajennetun ja parannetun asetuksen tarjoamia uusia mahdollisuuksia ja sitten sopeuttaa sääntöjään tämän valinnan mukaisesti. No tietysti uudesti uudet perustettavat yhtymät tietysti joutuvat sitten, kunhan uusi asetus hyväksytään, niin noudattamaan sitä. Ja lainsäätäjät, parlamentti ja neuvosto tietysti keskittyvät tähän uuteen asetukseen ja näin ollen siis olemassa olevaa asetusta noudattavat voivat myös halutessaan siirtyä uuden asetuksen soveltajiksi. Kiitos. Ellei muita kommentteja ole, niin haluatko, haluatko Nikolas sanoa jotakin? Kiitoksia kovasti. Sanon pari sanaa ja minä pyrin suhtautumaan myönteisesti Eli eh, tässä jo tuli esiin niitä ajatuksia, joita halusin sanoa, mutta halusin eh, komission puolesta ilmaista sen, miten eh, ihailen kovasti esittelijöiden työtä kaikkien asetusten osalta. Olen tietoinen, miten sitouttava tämä työ on. Erittäin vaikea tekninen kysymys. Se vaatii omistautumista se, mitä me nyt olemme nähneet, se on tulossa perusteista lähestymistapa hyvin käytännönläheistä tavoitteiden saavuttamista, niin että päästään eteenpäin. Ajattelin sanoa asian, joka ei ole aivan myönteinen. Tämä CPR-asetus sitten, siinä on 18 blokkia ja nyt nämä kolme jotka on viety päätökseen, on saatu viidestä väliaikainen sovinto näistä 14 trilogista. Ehkä ensi viikolla saadaan neljä vielä eteenpäin. Ellallaan puolessa välissä olemme päässeet pitkälle eteenpäin ja paljolti on pohjatyötä tehty muidenkin osalta, mutta se on silti erittäin haastava tilanne näissä lopuissa trilogeissa. Komissio pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan helpottamaan tätä prosessia, koska aivan kuten tekin, me ymmärrämme, miten tärkeää on pitäytyä määräajoissa, joihin puheenjohtaja viittasi, ja saada sellainen asetus, joka voidaan hyväksyä lokakuussa. Tämä on aivan olennainen kysymys. Jos siinä ei onnistuta, niin silloin ja sillä on käytännön seuraukset ohjelmointiin. Ja kielteinen kuva myös koko politiikan alasta. Nämä kolme blokkia, joista sovittiin äskettäin, me olemme samaa mieltä siitä, että nyt on saatu tasapainoinen tulos aikaiseksi ja me arvostamme e, parlamentti tukea avainkysymyksissä, joten säilytämme nämä ydinkysymykset varsinkin mitä tulee tarkastustoimiin ja suhteellisuussäännöksiin, samoin kuin taloustietokysymyksiin. On tärkeää, että säilytetään oikealla tasolla seurata komitean panos, eikä mitenkään vesitetä tiedotusta ja viestintäkysymyksiä. Tässä oli sellaisia näkökohtia, joissa hävisimme ja olemme pahoillamme varsinkin ö, 1700 tuntia, johon viitattiin tässä aikaisemmin. Tämä on osa lainsäädäntöprosessia ja me, meidän täytyy hyväksyä, että jotkut osiot eivät ole mitenkään täydellisiä. Tämä on silti hyvä tulos. Ja sitten äh, viittaisin äh, tähän CPRn äh, komission puolesta. Tämä ei ole sellainen tilanne, että yritetään saada aikaan kauppoja budjetista. Me itse ehdotimme tätä aivan aluksi ennen kuin mitään budjettikysymyksiä olikaan pöydällä. Ja me näemme tämän nyt sellaisena, että tuloksia voidaan tällä tavoin kannustaa, tai tuloksiin voidaan kannustaa ja eh, me otamme huomioon kyllä ne pelonaiheet, eh, olenaiheet, joita täällä esitettiin. Ja eh, me olemme sitä mieltä, että näitä kielteisiä seurauksia ei välttämättä tule, että menetetään paljon rahaa jossakin vaiheessa. Jos nyt tehdään töitä tämän osittaisen yleislähestymistavan puitteissa ja sitä kautta voidaan varmistua siitä, että painopistealueet säilyvät ja jos nyt sitten saadaan tuloksia painopistealueiden kohdalla, tämä ennalta allokoitu rahoitus on käyttävissä ja tämä on edelleenkin sellainen ajatus, joka on hyvinkin perusteltu. Ja sitten äh, vähimmäisosuudet. Mekin olemme sitä mieltä, että tämä on kriittinen kysymys, koska se liittyy temaattiseen äh, keskittämiseen. Äh, se neijastelee koko ohjelmointiprosessia, niin komission puolesta voi sanoa, että lopputulos on tärkeä ja me olemme avoimia sille, että katsotaan erilaisia keinoja päästä tuohon tulokseen. Me tarvitsemme lisää luovuutta, kun haetaan ratkaisua ja me olemme avoimia sille, että katsotaan muitakin vaihtoehtoja, miten voidaan tuloksiin päästä että päästään pois pattitilanteesta. Ja sitten äh, sanoisin äh, muutaman sanan EAKRstä, EAKR-asetuksesta ja tässäkin olemme tyytyväisiä parlamentin tukeen äh, avainkysymyksissä niin, että säilytetään pääasiat, temaattinen keskittäminen. Meillä on huoli, huolenaiheita mm, tämä phasing out ja saarikysymykset Ja siinä on tiettyjä myöntyksiä tehtävissä. Ja sitten kun sanotte, että komissio olisi joutunut ansaan, niin olen samaa mieltä tietyissä kohdin tavallaan on kyse integroidusta lähestymistavasta suhteessa rahastojen käyttöön. On aivan totta, että ESR vaikuttaa ainoastaan neljänteenä osioon, mutta että komissio ei olisi eh, hyödyksi, että eh, jotkut tavoitteet ovat ainoastaan ESRlle eh, ja jotkut EAKRlle. Tämä riippuu siitä, miten nämä rahastot rakentuvat. Tässä voidaan käyttää ESR myös sosiaaliseen osallisuuteen ja koulutukseen kyse on tämän rahaston luonteesta. Sitä varten tarvitaan integroitua lähestymistapaa. Komission näkökulmasta on ongelma, kun puhutaan vähimmäisosuuksista. Yritetään yhdistää temaattinen keskittäminen, joka on rahastoperusteinen. Ja sitten siihen tulevat myös temaattiset tavoitteet, ja tämä on ikään kuin ongelma, johon pyrimme löytämään luovia ratkaisuja. No sitten ähm, kun katsotaan aivan erityiskysymystä, joka liittyy ähm, eurooppalaiseen äh, ETC, äh, eurooppalaisen alueelliseen yhteistyöhön ja eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymään on tässä ETC-asetuksessa sanotaan, että tällä tavoin voidaan helpottaa ja hallinnoida näitä kyseisiä ohjelmia. Ja tästä EAYYstä olemme saaneet hyvät tulokset, hyvin tekninen asetus, Siinä on tiettyjä hankalia keskusteluja käyty, mutta olemme nähneet, mihin ollaan päästy lainsäädäntöprosessin kautta ja sitä on paranneltu sen jälkeen, kun komissio antoi oman ehdotuksensa. Tämä lopputulos on operatiivinen ja siinä on hyvä tasapaino. Sitten ETCstä, alueellisesta yhteistyöstä, kommentti budjettikysymyksestä niin kuin puheenjohtaja sanoi, tämä on hyvin monimutkainen kysymys, koska seuraukset, seurauksia tulee siitä, että muutetaan yhtä osaa tässä kokonaisuudessa, joka on kohesiopolitiikka, mutta pitää muistaa, että nyt pitäisi tarkastella ö, kysymyksiä ei pelkästään alueellisen yhteistyön ohjelmien kautta, vaan tavoitteena on se, että alueellinen yhteistyö ei ole eristyksissä muusta politiikasta. Ja niinpä meidän pitäisi pyrkiä tätä yhteistyötä valtavirtaistamaan niin, että voidaan vaikuttaa myös makroalueellisiin strategioihin ja tällä tavoin luoda ja saada aikaan holistisempi lähestymistapa. Kiitos. Voinko hyödyntää läsnäoloasi täällä? Meillä on huomenna aamulla kello yhdeksän komissaari Almunian kanssa tapaaminen ja ymmärsin, että aluetuki suuntaviivoista on vielä keskustelut avoinna. Ne pitää, tai niiden deadline on kesäkuun alussa. Ja alun perin alueellisissa suuntaviivoissa oli mukana se mahdollisuus, että voidaan tukea lentokenttiä ja energia-alaa että ne olisivat mukana alueellisen tuen suuntaviivojen soveltamisalassa, mutta nyt aluepolitiikan pääosasto on ehdottanut, että nämä äsken mainitut toimialat jäisivät kokonaan pois alueellisen tuen sov- suuntaviivojen soveltamisalasta, siis tämä energia- ja, ja lentokentät, mutta ajatelkaamme vaikkapa kaukolämmitystä, sehän on todella tärkeä ala vaikkapa kohesiorahaston näkökulmasta, ja me olemme huolestuneita tästä, että kokonainen energiasektori suljettaisiin pois alueellisen tuen suuntaviivoista. Se on mielestämme hyvin huolestuttavaa. Ja jos ajatellaan vielä, miten vaikeita aikoja käymme läpi ja miten paljon investointeja energia-ala kaipaa, erityisesti kun pitäisi investoida uusiutuviin energialähteisiin, en tiedä, mitä mieltä te olette tästä vai mitä, ja mitä mieltä aluepolitiikan pääosasto on tästä asiasta. Tämä on meille suuri huolenaihe. Me totta kai kysymme asiasta komissaari Almunian äh, kysymme häneltä näistä huomenna, mutta ehkä te voisitte vähän antaa omaa näkemystänne tähän keskusteluun. Olisi kiinnostavaa tietää siitä. This is the, the lack of information about the... Uh, Tiedon puute sopimuksen vaikutuksista on tässä kysymys. Mikä tulee ensin, mikä tulee toisena? Kuka? No, mutta jos on laillinen ää, äh, tämä asetus ja yhteismenettelyn myötä tästä päätellään, niin seuraako Almunia tätä linjaa vai Kiertääköhän tämä sama kysymys, mutta ihan käytännön läheisemmin kysymys. Niin komissaari Almunian edellisessä ehdotuksessa oli sellainen ajatus, että lisättäisiin näitä kriteereitä energia-alan investointeihin, mutta nyt koko energia-ala ollaan sulkemassa pois. Tämä on ihan suuri järkytys. The, the, the... Uskon, että ongelma on aina ollut äh, nämä alueiden ja sektorien väliset äh, ohjeet No, tässä on tietty nivoutuminen, joka pitää olla olemassa. Alueelliset ohjeet viittaavat siihen, että tietyt ehdot tulevat näistä sektoriohjeista ja ne tulisi täyttää energian suhteen. Mitä tässä nyt ehdotetaan? Valtion apu energialle käsiteltäisiin ainoastaan sektorikohtaisten ohjenuoren alla, mitä tulee energiaan. Näitä ei ole vielä esitetty ymmärtääkseni. Näin tässä on suunniteltu. sectoral guidelines only whether this will give some opening to our investment or not. Niin haluaisimme nyt vain, että antaako tämä uusi ehdotus nyt mahdollisuuksia näihin investointeihin. Kilpailupääosasto ja Almuni voi tästä varmaankin sanoa, mitä he ovat suunnitelleet näissä sektorikohtaisissa ja nuorissa. Albrecht otti esille sen, että tämä <clears throat> yleiset säännökset äh, nostavat esille sen, mitä investointeja tapahtuu kohdallisen alla, niin ne ovat allisteisia valtionapusäännöille. Kohesiopolitiikan alla tehtyjä investointeja, niin niiden tulee äh, tapahtua äh, valtionapusääntöjen mukaan. Valtionapu regimiä luodessa pitäisi olla näköinen yhteensopivuus politiikan tavoitteiden kanssa. Muutenhan tässä ei olisi mitään järkeä, että luodaan politiikkaa investointien suhteen liittyen kohesiopolitiikkaan, joiden tuli viedä tiettyyn suuntaan, tukea investointeja, tietyn tyyppisiä investointeja. Ja mikäli tämä saattaa sitten olla mahdotonta johtaa näistä valtionapusäännöistä, Ei, se ei olisi mitenkään ristiriitainen asia, että olisi tiettyjä rajoituksia, joita tulee apu. täytäntöönpanosta oli kyse sitten, että kuinka usein apua annetaan, ehdot liittyen suuryrityksiin ja muita siten, että tämä lisäsi tiettyjä tekijöitä joissain tapauksissa siihen, kuinka rahoja käytetään. En usko, että tätä voidaan nähdä ristiriitaisena asiana, mutta tätä tulee katsoa politiikan tavoitteiden kautta? This is a very clear question because Tämä on aika selkeä kysymys, mutta eh, tässä menetään, kaikki jo sanotaan asetuksessa, että eh, nämä ovat tukikelpoisia, nämä kulut, jotka menevät eh, ympäristökysymyksiin ja sitten muissa tapauksissa se on kiellettyä. Mikä tällainen Eurooppalaki on? Jos me valmistelemme asetuksen ja siinä on valtion tukisäännöt, jotka eivät ole mahdollisia. Meidän pitäisi poistaa se siis meidän asetuksestamme, minun käsittääkseni. Onko se näin? Uh, about... Tässä nyt täytyy olla vähän varovainen, kun käytetään tätä tukikelpoisuus-sanaa. Ei ole, tämä ei ole poissuljettua tämän tekstin mukaisesti. Ei ole poissuljettua se, että annettaisiin tukea lentokentille, mikäli tämä tukee ympäristön suojelua tai investointiin liittyy investointi, joka vähentää jotakin ympäristöhaittaa. Tällainen muotoiluhan tässä on. Niin, älä, älkää tarkastelko tätä ainoastaan aluetuen näkökulmasta. Vaikka tukea ei voitaisi antaa tukea alueellisten suuntaviivojen nojalla, niin tämä ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että saataisiin alueellista tukea muiden sektorikohtaisten suuntaviivojen kautta. Jäsenvaltiot tekevät tällöin sitten vain ilmoituksen, jotta voivat saada luvan valtion tuen antamiselle. Niin, muistakaa, että huomenna pitää sitten esittelijöiden selvittää nämä asiat tarkkaan komissaari Almunian kanssa. No niin, hyvä. Voinemme päättää keskustelun tästä asiasta. Kiitos paljon, Nikolas. Älä unohda tätä tehtävälistaasi. Siinä on paljon asioita. Ja me voimme jo aloittaakin tämän koordinaattoreiden kokouksen. Voisitteko toimia niin, että koordinaattorit tulevat paikalle, niin aloitetaan koordinaattoreiden kokous. Siis viiden minuutin kuluttua sitten haluaisin, että asianosaiset koordinaattorit ovat täällä paikalla. Kiitos. <laughs>